La séance. Kokous on avattu. Haluaisin kertoa lisätä kaksi kohtaa esityslistalle kokouksen päätteeksi muiden asioiden sekaan. Ensimmäinen liittyy 2016 talousarvion yleisesittelijän Jose Manuel Fernandesin pyyntöön. Me haluaisimme kysyä komissiolta itsenäisistä siirroista 18 000 euroa, joka liittyy Turkin pakolaisasioiden käsittelyyn. Haluaisimme siihen selvitystä. Näin voidaan käsitellä myös tämän talousarviovälineen käyttöä. Toinen kysymys liittyy sekin komission tiedonantoihin. Komissiolta voitaisiin pyytää selvityksiä budjettivaikutuksista liittyen 7. kesäkuuta ilmoitukseen kumppanuuteen pakolasasioissa. Tässä kaksi kysymystä, jotka otamme esille – kun päästään kokouksen loppuun muihin asioihin. Esityslistasta vielä onko jotain huomautettavaa, jos ei, voitaan esityslista hyväksyä. Seuraavaksi päätökset, joita koordinaattorit tekivät aamupäivällä. Ensinnäkin Kreikka-vierailusta. 18, 19 ja 20. heinäkuuta. Tämä on nyt lykätty myöhempään ajankohtaan. Siitä ilmoitetaan myöhemmin varmasti 2017 alkupuolella, jos se nyt vahvistetaan ylipäätään. Me hylkäsimme sen, koska ei ollut riittävästi osallistujia. Sitten toinen päätös – esityslistalle esitetään lisättäväksi seuraavaan parlamenttien kokoukseen eurooppalaisten ulkosuhdepalveluiden yhteisöllistäminen, eli unionin ja eri jäsenvaltioiden diplomaattisten palveluiden yhdistäminen. Tämä tarvittaessa yhteistyössä talousarvon valvontavaliokunnan ja ulkoisen kanssa – Tavoitteena on saada aikaan enemmän yhteistä voimaa kiinteistöissä ja säästöä tietenkin kansallisissa talousarviossa, kuten myös Euroopan unionin talousarviossa. Meidän täytyy myös nimittää Holmeier esittelijäksi valmistelijaksi lausunnossa, joka liittyy EES-järjestelmään, eli rajanylitysjärjestelmään – kun on kyse kolmansien maiden kansalaisten ylityksistä ulkorajoilla jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. EES tulisi käyttöön myös laivallamonta tarkoituksessa. Niin ikään nimitimme herra de Preen valmistelijaksi lausunnossa, joka liittyy kriteereiden määrittelemiseen – kun on kyse jäsenvaltioiden vastuussa, kun kansainvälisen suojelun hakemuksia käsitellään jossain jäsenvaltiossa, kun on kyse kolmannen maan kansalaisesta tai kansalaisuudettoman henkilön asemasta. Sitten turvallisin horisontti 22. SD liittyen lausunto Euroopan unionin ja tasa-arvokysymyksiä ja Kardia Traval on 52 artiklan nojalla esittää liittyen vuosikertomukseen Euroopan investointipankin toiminnasta. Ja sitten 2017 talousarvio. Budjettivaliokunta järjestää ylimääräisen kokouksen epäilemättä 4. heinäkuuta illalla Strasbourgissa. Tämä vielä vahvistetaan vielä myöhemmin. Edelleen ensi vuoden talousarvio liittyen ja kolmikantakokoukseen maksuihin liittyen 13. heinäkuuta lykätään syyskuun alkuun, koska talousarvioesitys tuli komissiolta niin myöhään. Siksi joudumme lykkäämään kolmikantakokousta. Toimintelivälinen kokous liittyen korkean työryhmään omista varoista 7. ja 8. syyskuuta Euroopan parlamentissa – teidät on, hyvät kollegat, kutsuttu myös sinne mahdollisimman runsaslukuisina. Ja lisäksi halutaan järjestää yhdessä talousarvion valvontavaliokunnan kanssa työpaja, joka käsittelisi valtiovaran asetuksen, rahan, valtiovaran asetuksen tarkistamista. Työpaja järjestettäisiin budjettivaliokunnassa 11. heinäkuuta kello 16-18.30 ja käsittelisi ennen kaikkea niitä kohennuksia, joita pidetään mahdollisina, no, kun hoidetaan suoraan unionivaroja. Siinäpä puheenjohtajan ilmoitukset, jotka minun oli teille toimitettava. Ja sitten pöytäkirjat kokouksista 11. huhtikuuta, 25. ja 26. huhtikuuta on toimitettu teille tiedoksi. Jos teillä ole mitään huomotettavaa niihin. Pöytäkirjat on hyväksytty. Seuraavaksi herra Olbrichtin lausunto. Hän on valmistellut nimittäin lausunto, joka liittyy rakenneuudistusten tukiohjelmaan eri jäsenvaltioissa. Olkaa hyvä, herra Olbricht. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain todeta, että ähm, puheenjohtajan kokouksen päätöksen mukaan aluekehitysvaliokunta on näistä kysymyksistä vastuussa rakennuudistuksiin liittyen. Tämä ei ole mikään sattuma, sillä me puhumme kohesiopolitiikasta saatavasta rahoituksesta ja maatalouspolitiikasta saatavasta rahoituksesta. Itse asiassa se, että otamme huomioon hyvin myönteiset kokemukset, joita meillä on teknisen eh, tukiohjelman saralla erityisesti Kreikasta ja Kyproksesta – kun kyseessä on talouden tervehdyttäminen, ottaen huomioon siis nämä erittäin äm, myönteiset komission ehdottanut tämän ohjelman laajentamista kaikkiin jäsenmaihin, mutta on hyvin tärkeää ymmärtää, että kyseessä on vapaaehtoinen toimi. Jokainen jäsenmaa siis niin haluatessaan voi pyytää, ja jos ohjelma hyväksytään luonnollisesti, voi pyytää tukea. Tuki on pääasiassa teknistä tukea, erityyppistä asiantuntijaneuvontaa, koulutusta ja niin edespäin. Tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa hallinnollista kapasiteettia, jota eri hallinnoissa on. Erityisesti kyseessä ovat rakenneuudistukset. Kyseessä ei ole mikään sattuma. Komissio haluaa selvän yhteyden teknisen tuen ja maakohtaisten suositusten välille. Ensinnäkin komissio siis esittää maakohtaiset suositukset, kyseessä ovat suositukset, ja jos jäsenmaa haluaa nämä suositukset täyttää, jäsenmaa voi pyytää tukea teknisen tuen muodossa tämä raha saadaan kohesiopolitiikan teknisestä tukiosiosta. Tämä on komission äh, talousarvion osaa. Ja myöskin näitä varoja voidaan ottaa maaseudun kehitysrahastosta, joka on siis yhteisen maatalouspolitiikan osaa. 142,8 miljoonaa euroa on kokonaismäärä yli 112 ohjelmaa on teknistä tukea ja tämän lisäksi meillä on aluekehitystukea. On mielenkiintoista, että kyseessä on nyt ensimmäinen yhteys maakohtaisiin suosituksiin. Ja toisekseen tämä on vapaaehtoinen toimi. Minun kysymykseni komissiolle kuulemisen aikana oli seuraava. Entä jos jäsenmaa on saanut suosituksia eikä halua tämän tyyppistä tukea ottaa vastaan, kun kyseessä on vapaaehtoinen toimi? Mitkä ovat seuraamukset? Komission vastaus ei ollut selvä. He sanovat olevansa valmiita auttamaan. Yhteenvetona siis tämä ohjelma sellaisena kun se on, on valmisteltu. Tekstiä voidaan muokata syyskuun alussa vielä. Tämä on siis yleinen puitteisto tuen osalta. Luonnollisesti ohjelman kuvauksissa meillä on eri politiikan aloja. Tämä on hyvin laajaa. Kyseessä on liiketoimintaympäristö, koulutus, maahanmuutto, katto erityyppiset politiikan alat, luonnollisesti erityyppiset hallinnon alat. Ja meillä on erilaisia toimia, jotka tukikelpoisia, seminaareja, konferensseja, koulutusta, vierailuja ja niin edespäin. 142 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan on kyseessä. Kiitoksia. Kiitos, herra Albrecht. Kuka haluaa puheenvuoron? Herra Mankka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi za... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää tai valmistelijaa. Kaikki olemme aivan samaa mieltä siitä, että rakenneuudistukset ovat keskeisen tärkeitä. Äh, joillain mailla on ollut suuria hankaluuksia, suuria vaikeuksia näiden äh, uudistusten toteuttamisessa. Siksi olisikin tärkeää meidän vahvistaa näiden maiden kokonaiskapasiteettia paitsi rakenne äh, uudistusten, myös muiden äh, työllisyyttä ja kasvua tukevien uudistusten kautta. Näin äh, myös paranisi tiettyjen jäsenvaltioiden vastaanottokyky, mitä eurohoitukseen tulee. Jos tässä muistellaan hiukan taaksepäin, niin jo heinäkuussa 2015 vaadimme komissiolta kertomusta – maksusumaan liittyen mm, kolmen aiemman vuoden osalta 2011-2014. Ja tämä aihe nyt tietenkin myös äh, kolmikantaneuvotteluissa nousee esiin. Jos haluamme siis vahvistaa jäsenvaltioita, niin äh, kyllä näiden äh, jäsenvaltioiden tulisi myös kunnallista taso ottaa mukaan ja kansalaiset tähän työhön, koska näin uudistukset saadaan todella toteutumaan. Kiitos. Kiitos. Herra Marakao. Kiitos, puheenjohtaja. Señor Olbrich, de acuerdo. Edustaja Olbricht, olen täysin samaa mieltä kanssanne ja aivan varmasti voimme tehdä työtä täältä pohjalta. Kysehän on itse asiassa regi mietinnöstä ja meillä on tähän lausunnon valmisteluoikeus, mutta tietenkin meillä on tähän lausuntoon oikeus, siis tekninen tuki 140 miljoonaa euroa, mutta eihän tämä nyt ole tiukasti ottaen yksinomaan teknistä operatiivista tukea. Eli kyllä mielestäni tässä on ihan konseptuaalisia periaatteellisiakin kysymyksiä. Puhutaan uudistuksista. Hmm, mitkä uudistukset tai miksi uudistuksia, mitä mallia kohti näillä uudistuksilla pyritään pääsemään, siis yhteiset eurooppalaiset puitteetko, jotka koskisivat sitten kaikkia unionin jäsenvaltioita. Ja näin mielestäni tämäkin keskustelu menisi kyllä sitten hiukan raiteiltaan, vaikka periaatteesta kyse onkin. Itse asiassa tällaiset, jotta malli olisi todellinen malli, niin se täytyy voida kopioida. Ja kun ajatellaan tällaisia malleja Euroopan rakennetuelle, niin enpä tiedä, eikä nyt varmaan ole myöskään ihan Äh, selvää sekään, että olemmeko tässä nyt luopumassa subsidiariteettiperiaatteesta tai rajoittamassa jäsenvaltioiden toimivaltaa. Ei mielestäni tähän voidaan missään nimessä äh, turvautua, paitsi jos äh, tapahtuu todella merkittäviä määrärahojen väärinkäytöksiä, jotka sitten johtavat myös muiden jäsenvaltioiden kärsimykseen esimerkiksi kilpailukykyä vääristämällä, äh, polkumyynnillä ja niin edelleen. No, ylipäätään, jos nyt puhutaan vaikka sitten vielä yksityistämisestä, niin kaikki varmaan voimme todeta, että niin, hyvä on yksityistäminen, hyvä juttu, mutta kun meillä on kaikilla kotimaistamme kokemusta yksityisistä monopoleista, jotka ovat aivan yhtä vahingollisia kuin julkisetkin monopolit, jotka kuitenkin tuomitsemme niin kauhean helposti. Sitten kun puhutaan tästä makrotalouden epätasapainosta, niin mielestäni tätä sovelletaan kyllä hyvin yksisilmäisesti tai yksipuolisesti, eli alijäämämaat otetaan huomioon, mutta kun sitten puhutaan ylijäämämaista, joilla, joillain maillakin on aivan järkyttäviä ylijäämiä, niin niihin ei puututa millään tavalla, kun näitä makrotalouden epätasapainoja tarkastellaan. Ja eri politiikat, kuten nyt esimerkiksi veropolkumyynti, ovat hyödyttäneet tiettyjä maita aivan valtavasti, esimerkiksi Alankomaita ja Irlantia. Eivätkö tällaiset toimet myös vaatisi rakenneuudistuksia eh, ja eh, mallia, joka hyödyttäisi kaikkia. Kiitoksia, herra Delano. Ja anteeksi puheenjohtaja, oikeastaan en ollut vielä päättänyt puheenvuoroa, niin siis tässä vaan pieni ajatustauko oli mielessäni niin. Eli siis eh, kun puhutaan konseptista, konseptuaalisesti, rakenneuudistuksista, niin emme me tätä suinkaan vastusta. Ja varsinkin jos eurooppalaista lisäarvoa voidaan saada ja voidaan näin parantaa esimerkiksi määrärahojen, juuri rakennerahaston määrärahojen käyttöä, eh, niin että se on säännönmukaisempaa, niin kyllä me olemme hyvä, tai aivan samalla linjalla tästä, mutta emme hyväksy tämänhetkistä toimintatapaa tällaisenaan. Tämä keskustelu on tiivissä yhteydessä muihin samaan aikaan äh, käytäviin keskusteluihin, kuten keskusteluun monivuotisesta rahoituskehyksestä ja budjettikapasiteetista ja niin edelleen, niin olen varma, että yhteistyössä saamme aikaan hyviä tuloksia. Kiitos. Täytyy verosyrjintää torjua ja optimointia siitä on, koska jäsenvaltiot sitä haluavat lainsäädännön kirjavuuden vuoksi. Ja koska heillä omat veropäätöksensä, mutta ei ole kyse pelkästään suurista monikansallisista, jotka käyttävät hyväksi verooptimointia. Maataloudestakin kyllä löytyisi esimerkkejä verooptimoinnista. Ja se vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Siitäkin varmasti kehkeytyisi aihe, ehkä ei meidän valiokunnalle, mutta ainakin parlamentille. Herra Donano. Hyvä puheenjohtaja, että en lisää tähän kovinkaan paljon verrattuna siihen, mitä edustaja Margala sanoi. Tämä on tärkeä mietintö liittyen siihen, minkälaisen mallin haluamme Euroopan unionia varten. Tämä on todellinen kysymys, joka meidän pitää nyt esittää. Mitä me haluamme unionille? Haluammeko me ultraliberaalin unionin vaikuttaa tämä ajatus olevan vallalla nykyisin vai haluammeko me eh, jonkinlaisen säännöllisemmän mallin, jossa kansalaisetkin eh, löytävät paikkaansa. Rakenneuudistukset ovat eh, suurimpia kysymyksiä. Tämä on aivan sisältökysymys eikä mikään muotokysymys tällä hetkellä meidän tulee antaa tukea jäsenmaille, jotka haluavat sitä, jos sitä haluavat. Mutta mikä on se malli, jonka kautta tukea myönnämme, se on todellinen kysymys tällä hetkellä. Uskoakseni meidän intressemme mukaista on pohtia sitä, mitä me haluamme unionia ajatellen. Ja ähm, fiskaaliunioni, sosiaalinen unioni, tässä olen samalla linjalla kuin edustaja Margal jossain vaiheessa me joudumme tähän ratkaisuun, sillä se on ongelman ydin. Niin, mikä malli, mikä se oikea malli on? Monsieur le Président. Siis tämähän on po- poliittinen ongelma, hyvä puheenjohtaja. Todellakin sekö missä on paras kasvu vai missä valtion kassa on tasapainossa vai sekö, jossa on täystyöllisyys? maapalloistuneessa taloudessa. No, se kysymysmalli on sitten Euroopalle. Ja muita puheenvuoropyyntöjä ei taida ollakaan. Ehkä herra Albrecht voi päätellä. <coughs> Kiitos. Taisi tulla pari tekijää. Etusijalla ei ole kyse jäsenvaltiosta, vaan myös alueista ja kaupungeista, jotka voivat käyttää tämän tyyppistä ohjelmaa. Komission antamien tietojen mukaan Alueilla ja kaupunkilla vain yksi keino, hallitusten kautta. Eli tämä on ohjelman ajatus. Ensin se menee täysist jäsenvaltioihin ja sitten se viedään alemmas alueelliselle tai paikalliselle tasolle. Ja toiseksi, jos nyt niin sanoisin, että me olemme kaikki vähän yllättyneitä, koska ohjelmassa nyt ei ole kyse niinkään sisällöstä – Sehän toimii jo maakohtaisen suositusten kautta. Siinä se on jo. Jäsenvaltioilla ovat suosituksensa ja mitä muutoksia pitäisi tehdä. Ja tämä on käynnissä, ei tämä ole mitään uutta, se on jo vireillä. Nyt on puhe vain siitä, että kunhan jäsenvaltio on saanut suosituksensa, he voivat käyttää eurooppalaista rahaa toteuttamaan sitä käytännössä – puheenjohtaja, ehkä meidän pitäisi kuitenkin käyttää sitä niin ja sanoa, että ei ole kyse vain rahasta tai teknisen avun rahasta, vaan ehkä nyt syntyy myös kysymys siitä, mitä ylipäätään on esitetty jäsenvaltioille, mistä raha, mihin rahan on tarkoitettu, millaisiin muutoksiin. Se ei ole tässä asiakirjassa mukana. Tämä nyt on aika tekninen asiakirja. Saa rahaa, maakohtaisen suositusten mukaan rakenneuudistuksiin. Kyse on tässä siitä, miten rahaa saa, kuinka paljon, mihin tarkoitukseen niin päin pois vapaaehtoiselta pohjalta, mutta mieleen tulee totta kai kysymys, jonka herra Maraka otti esille. Yksikkömalli, montako mallia, mitkä ovat suositukset, minkälaisia suosituksia jäsenvaltiot saavat. Kuka esittää sitten tätä oikea mallia? Ehkä tekstiä, ehdotusta voitaisiin käsitellä ikään kuin verokkeena sille, että käydään vähän perusteellisempaa keskustelua sisällöstä. Mutta kuten totesin, tämä teksti liittyy vain teknisen avun rahaan. Kiitos. Si vous pouvez nous... Ehkä te voisitte, herra Olbrit, auttaa meitä että päästään tästä teknokraattisesta epäilystä, että poliitikot voisivat ottaa kantaa suosituksiin. Ehkä siitä olisi jotain hyötyä Euroopan unionille. Komission suosituksistahan tässä on kyse. Olisi ihan kiva, että su- suositukset omittaisiin poliittisestikin. Ettei me olisi täällä pelkästään oikeudellista valvontaa harjoittamassa. Jos olitte hyvä puheenjohtaja, minä henkilökohtaisesti, ja kun minut äh, tämän lausunnon esittelijäksi hyväksyttiin, minä kävin heti äh, näitä äh, maakohtaisia suosituksia läpi Puola ajatellen, omaa maatani ajatellen, ja ensimmäistä kertaa tämän totean, ne eivät ole kovinkaan yleisluotoisia, vaan enemmänkin teknisiä suosituksia. Kysymys on nyt siitä, menevätkö nämä maakohtaiset suositukset aina hallintokapasiteetin rakenneuudistukseen asti. Tähän pitää löytää vastaus, sillä jos kyseessä on vain hallintokapasiteetti, se on eri asia kuin rakenneuudistus. Hallintokapasiteetin uudistus on yksi asia, mutta jos nämä rakenteellisia uudistuksia, niin se on toinen asia. Jos sallitte, Tämä voluntary base, vapaaehtoisuus, tarkoittaa sitä, että kenenkään ei ole pakko näin toimia. Uskon, että meidän pitää löytää vastauksia nyt töiden aikana näihin kysymyksiin. Ensimmäinen syyskuuta siitä puhutaan. Tarkistukset tulee jättää 8. syyskuuta iltakuuteen mennessä mietinnöstä äänestetään 10.11. lokakuuta ja lopullinen mietintö rikivaliokunnassa tulee marraskuussa ja täysistuntoon myöhemmin. Se vahvistetaan vielä. Rouva Saval. Zaval. AKT-maiden EUn suhteinen tulevaisuus. Afrikka, Karibia ja Tyynimeri, niinhän ne olivat 2020 asti. Kyllä, kiitos äh, puheenjohtaja juuripa näin. Äh, Afrikka, Karibia ja Tyynenmeren alue, aika laaja alue. Ja kyllä tähän asiakin toki voidaan lisätä. Kyseessä on lausunto kehitysvaliokunnalle siitä, minkälaisia suhteita äh, toivotaan tulevaisuudessa. Ja tietenkin tähän liittyy myös tämä budjettiulottuvuus ulottuvuus, eli tosiaan nykysopimus, kotonun sopimushan raukeaa 2020 ja nyt katsotaan sitten siitä pidemmälle ja sattumalta tuolla ihan päättyvät myös monivuotiset rahoituskehykset. Ja nyt saattaisi olla aivan erinomainen tilaisuus vihdoinkin Euroopan kehitysrahasto, joka on budjetin ulkopuolella, eli monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolella, liittää siihen. Tämähän nyt on ollut parlamentin historiallinen vaatimus jo hyvin pitkään ja me olemme aina puolustaneet kehitysrahaston sisällyttämistä monivuotiseen rahoituskehykseen, koska olemme aina katsoneet, että näin tämä tuki, se tehostuisi ja olisi huomattavasti helpompi taata eri rahastojen ja niiden taustalla olevien poliitikkojen toimien johdonmukaisuus äh, keskenään. Eli tässä ollaan seurailemassa niitä samoja linjoja kuin olemme tehneet muidenkin äh, budjetin ulkopuolella olevien rahastojen suhteen. Nehän ovat aika muodissa olleet täällä Euroopan unionissa. Historiallisesti kehitysrahasto on tosiaan pidetty budjetin ulkopuolella, mutta nyt voisimme toden totta tarttua tähän hetkeen ja integroida sen monivuotisen rahoituskehykseen kauden päättyessä tai päätyttyä. Ja nyt olemmekin kysyneet komissiolta, aikooko se tulevassa ehdotuksessa monivuotiseksi rahoituskehykseksi tehdä ehdotuksen kehitysrahaston budjetoimisesta meillähän on ollut toimintasuunnitelma jo tässä jonkin aikaa siitä, miten tätä asiaa voitaisiin ajaa toivomaamme suuntaan. Ja mitä tulee sitten sopimuksen budjettiulottuvuuksiin, tästä voitaisiin sanoa aika paljonkin. Tässä on puhuttu esimerkiksi Afrikan Afrikan hätärahastosta, mm, tuosta surullisen kuuluisasta Afrikan hätärahastosta, johon olemme hyväksyneet lisärahoitusta. Meillä on todella tavoitteita, jotka, päätavoitteita, perustavoitteita, joita olemme ajaneet näiden kautta. Ja köyhyyden torjunta on tietenkin yksi kaikkein keskeisimpiä Euroopan unionin tavoitteita. Ja samalla tehokas tapa puuttua erilaisiin ongelmiin, kuten nyt esimerkiksi nämä maahanmuuttopakolaisongelmat ylipäätään. Ja sitten useinkin budjettivaliokunnassa esiin nouseva kysymys, nimittäin innovatiiviset rahoitusvälineet ja niiden mahdollinen yhdistäminen erilaisiin tukiin. Ja tämähän on tietenkin sellainen myönteinen vaihtoehto, joka meillä käytettävissämme on, että näin voitaisiin lisätä sitä tehoa, jota saadaan eurooppalaisilla rahoilla ja tukirahoilla. Älkää me kuitenkaan joutuko siihen ansaan, että poistamme tuet ja korvaamme ne kokonaan näillä rahoitusvälineillä. Eri ohjelmilla on eri tarpeet ja siksi meidän täytyy huolehtia siitä, että niiden rahoitus on myös tätä kautta kunnossa. Mitä sitten tulee tuohon uuteen aloitteeseen, jonka komissiolta tästä vastikään kuulimme, siis tämä uusi Junckerin suunnitelma Afrikkaa varten, uusi Afrikka investointisuunnitelma, niin sekin voi toki toimia eh, myönteisellä tavalla. Ja pyytäisin komissiota nyt eh, sallimaan Euroopan parlamentin eh, tiivin osallistumisen tuon investointisuunnitelman suunnitteluun. Tässä kaikki. Kiitos. Kiitos, kiitos. Jos todellakin Afrikkaa varten saadaan Juncker-suunnitelma, Mogherin on jotain tästä sanonut jo viime viikolla, niin varmasti olisi nyt korkea aika myös – miettiä sitä, että siitä tulisi osa talousarviota EU-ssa, ajatellen maahanmuuton haasteita, jos ei myös pystytä puuttumaan lähteisiin, perimmäisiin syihin maahanmuutolle ja niitä tukkimaan. Varsinkin Afrikan kohdalla täytyy auttaa afrikkalaisia kehittämään omia maitaan. Siksi olisi ihan johdonmukaista, että kuten te esitittekin, että tässä näitä lähennettäisiin. Ajatellaan myös EUn talousarviota. Ehkä jonkinlainen puo välitarkastelu. No, täytyy vähän provosoidakin totta kai, kun Euroopan tilanne on sellainen, että tuskin, ei tässä kannata nyt kaunistella asioita. Kuka haluaa puhua tästä aiheesta? Ei kukaan. Ilmeisesti varmasti saatte sitten yksimielistä tukea. 15. kesäkuuta, siis nyt keskusteltiin ne 22. puolelta päivin kuluva kuuta on viimeinen hetki tehdä tarkistuksia ja 11. heinäkuuta otetaan kantaa tähän lausuntoon. 31. elokuuta kehitysvaliokunnassa otetaan kantaa tähän mietintöön ja sitten täysistunnon kohdalla ei vielä edetä lopullista päivämäärää. Onko hän Ali valmiina, jotta hän voisi puhua meille välineistä, jotta voidaan torjua maataloushintojen epävakautta eikä niiden heitteisyyttä, vaan että hinnat olisivat jotenkin kannattavia myös viljelijöille. Thank you, Mr. Chair, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on tyypillinen piirre missä tahansa maatalousmarkkinoilla, mutta nyt se on ollut kovin heitteistä ja sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia turvallisuuteen, kuluttajille, tuottajille, kokonaisilla maille. tai maailmanmarkkinoilla on ollut vakavia muutoksia raaka hinnoissa. Elintarvikkeiden hinnat ovat nyt korkeimmalla tasolla. Recently the world market has seen... Viime aikoina on nähty merkittäviä muutoksia raaka hinnoissa. Elintarvikkeiden hinnat ovat nyt korkeimmalla tasolla 2008 kesänä ja sitten seuraavana talvella se romahti ja jälleen nousivat tulevina kuukausina. Elintarvikkeiden hinnat tänä päivänä ovat edelleen kovin heitteisiä. Epävakaus maatalousmarkkinoilla johtaa siihen, että turvallisuus on uhattuna maailmalla. Yhtä lailla tämä voidaan vahvistaa muilla makrotaloudellisilla muuttujilla ja lainsäädäntöympäristöäkin käyttäen, tai että tuotteilla käydään keinottelua. Ja silloin taseet ovat tässä myös uhkana. Energia, ja metallimarkkinat ovat esimerkkinä tässä. Lisäksi lisähaavoittuvuus johtuu myös siitä, että on äärimmäisiä ilmasto- ja sääilmiöitä maataloustuotannon osalta. Rakenteellisia tekijöitäkin, kuten energia ja lannoitehinnat, valuuttakurssien vaihtelut ja niin edelleen. Siksi olisi hyvä pitää mielessä, mikä on meidän lausuntomme sisältö, jonka esitämme maatalousvaliokunnalle. Se on vastuuvaliokunta. Haluaisimme, että otetaan seuraavat esitykset ensinnäkin. Korostetaan sitä, että EU on maailman suurin viejä ja tuoja maataloustuotteissa. Vaihtoehtoja YM-politiikassa ja maaseudun kehittämisen ohjelmassa voidaan käyttää, jotta voidaan lisätä luoda vakautta tulotasossa viljelijöille, mutta nämä yritykset eivät ole kovin menestyksellisiä olleet. Toiseksi verotaan paremman synergian puolesta maatalouspolitiikan ja muiden politiikan lohkien välillä, varsinkin energia-alalla, maankäytössä, monimuotoisuudessa ja ekosysteemeissä. Ja kehitettäisiin myös syrjäisimpiä alueita, kuten vuoristoalueita. Kolmanneksi verotaan sen puolesta luodaan järjestelmä, joka tuloja suojelisi käyttäen riskinhallintavälineitä. 2014-2020 ympuhdistuksessa jotain jo käynnistettiin Lopuksi verotaan komission jäsenvaltioihin, että seurattaisiin hintojen epävakautta maataloustuotteissa ja, ja käytettäisiin hintavalvontavälineitä. Merci, monsieur. Kiitos, herra Ali. Kiitos. Kuka haluaa reagoida herra Alin puheenvuoroon? Monsieur Fernand. Me pardonnera, monsieur Donano. Herra Onano. Monsieur le Président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että että edustaja Alin mietintö menee aivan oikeaan suuntaan. Hän ottaa huomioon erilaiset äh, problematiikat, joita meillä on tällä hetkellä maanviljelyksessä ja ähm, tämän tarpeen vakauttaa hintoja, joka on aivan välttämätön. Emme enää voi katsoa tätä sivusta. Hintavakauskysymys tuottajille on jotakin, mikä on muuttunut aivan keskeiseksi. Tällä hetkellä maanviljelijä on ammatti, joka on muuttunut hyvin riskialttiiksi taloudellisten, ympäristöllisten, ilmastollisten ja muiden syiden vuoksi. Ja tämä, johtuu, ja tämä johtaa siihen, että maanviljelijä ei koskaan tiedä, mitkä hänen tulonsa tulevat olemaan. Euroopan unionin pitäisi tehdä töitä, jotta maanviljelijöiden tulot turvattaisiin. Siinä mielessä tämä mietintö menee oikeille linjoille. Tässä puhutaan myöskin spekulaation vastaisesta, keinottelun vastaisesta taistelusta. Tämä on Hyvä termi. Tämä minua pöyristyttää kaikkein eniten. Voidaan keinotella elintarvikkeilla. Mielestäni tämä mietintö on hyvin mielenkiintoinen. Varmastikin voidaan vielä korostaa tiettyjä ehdotettuja toimia, mutta tämä mietintö vastaa täysin meidän ajatteluamme. Herra Kolmelle. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää tästä hyvin mielenkiintoisesta lausunnosta, joka varmaan meidän kaikkien mielestä menee ihan oikeaan suuntaan. Kuitenkin pyytäisin nyt olemaan tässä tarkkana, ettei käy niin, että me lyömme lukkoon jotakin nyt ja myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja tässä täytyy kuitenkin muistaa, mikä on maatalousalan budjetti ja sen osuus ylipäätään. Täytyy muistaa, että tämä ei välttämättä säily tällaisenaan loputtomiin. Juuri äskeisessä esityslistan kohdassa puhuttiin siitä, että muita maita, erityisesti Afrikan maita, tulisi tukea vahvistamaan omaa kilpailukykyään tarjoamalla näille maille siis mahdollisuuden myös vientiin. Ja kyllä tässä ennen kaikkea olisi kyse juuri maataloustuotteiden viennistä ja tuonnista Euroopan unioniin. Näin ollen tarvitaan erittäin pitkän aikavälin strategiaa jotta tuetaan viljelijöitä nyt ja samalla kerrotaan heille, että tämä tuki ei rajoituksetta tule tällaisenaan jatkumaan, vaan että kyllä heidänkin täytyy alistua kilpailulle. Muuten me lyömme lukkoon tiettyjä tilanteita, ja tiedämme kyllä oikein hyvin sen, että kun kerran on jostain sovittu, niin kymmenen vuoden kuluttua kukaan ei enää uskalla muuttaa yhtään mitään. Eli minä haluan, että me säilytämme markkinoiden avoimuuden kuitenkin. Kiitos. Kiitoksia, herra Böge. Kiitos, puheenjohtaja. Tuen minäkin valmistelijaamme tällä hetkellä. Olemme äärimmäisen dramaattisessa tilanteessa äh, pitkästä aikaa. Eli kyllähän sitä nyt aina hintojen epävakautta on ollut, on ollut kuivuutta, on ollut rankkasateita ja ne ovat vaikuttaneet maataloustuotantoon, maataloushintoihin ja tuottajien tulotasoon. Totta kai, näinhän on aina ollut. Mutta nyt ulottuvuus tänä päivänä on kyllä sellainen, että tässä ehkäpä edessämme on vielä sellainen rakennemuutos, joka on aivan ennen näkemätön. Ja nyt täytyykin pohtia, että miten ihmeessä kohdella tätä alaa, koko maatalousalaa ja maaseutua, joka pitkälti on siitä riippuvainen. Kollega Denan kanssa olen täysin samaa mieltä siitä, että luojan kiitos, ja sanon nyt luojan kiitos, meillä on tällä hetkellä tällainen tulopuskuri nimeltään Euroopan unionin rahoitus. Ajatelkaapa, jos nyt nämä maksut, jotka tietenkin riippuvat tietyistä yhteiskunnan vaatimista ehdoista, ajatelkaapa, jos tätä puskuria ei nyt olisi olemassa, niin monien keskisuurten äh, viljelijöiden tuloista puolet tulee näistä suorista tuista. Ilman niitä he olisivat jo vararikossa. Joten muistakaamme nyt ihmeessä se, mitä tapahtuu maailmanlaajuisesti ja mitä tietenkin tapahtuu myös Euroopassa. Pitkällä aikavälillä vesi ja maaperä tulevat olemaan yhä pahemmin kortilla ja siitäpä syystä viljelijöiden pitkällä aikavälillä ajateltuna viljelijöiden tilanne voi kyllä kehittyä hyvinkin myönteisesti ja tuolloin voidaan tietenkin sitten sopeuttaa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen tukijärjestelmiä, kun niin pitkälle on päästy. Kun tässä yhteydessä puhutaan kehityspolitiikasta, muistuttaisin vielä, että ei kyse ole yksinomaan näistä suluista EUn kauppapolitiikassa. Kyllähän meillä jo pitkään on ollut strategia kaikkea paitsi aseita. Tämä koskee siis köyhimpiä kehitysmaita, kuitenkin nyt vielä rakenteet ovat puutteellisia ja meidän täytyisi ehkä pohtia, että onko strategiamme kehityspolitiikassa oikea strategia, sitähän eri rahastoista kuitenkin rahoitamme. Eivät monet tässäkään talossa halua, talossa halua asian puuttua pitkällä tikullakaan. eivät? No koska omissa maissa ei ole mahdollisuutta toimia. Ja Öö, sitten on kuultu paljon sitäkin, että jokaista, joka, jokaista kehitystuki tai kehitysapu euroa kohti näistä maista virtaakin 10 euroa Panamaan esimerkiksi. Eli kyllä tässä täytyy tarkkana olla ja kyllä toden totta kilpailu on hyvinkin äh, kovaa maatalousalalla ja epätasapaino on kova sekin. Ja Euroopan parlamentin täysistunnossahan tähän on myös puututtu. Eli yhtäältä elintarvikeketjut keskittyvät kesku, keskittymistään alueellisiin kansallisiin markkinoihin, joilla saattaa olla vain pari kolme toimijaa, joiden käsissä on sitten liikevaihdosta 80 prosenttia. Ja taas tuotannon ja jalostuksen alalla – on äh, taas valtavasti kilpailua ja tämä äh, johtaa siihen, että tuo kysynnän keskittyminen tiettyihin käsiin vaatisi kyllä tarkastelua. Onko tämä enää sosiaalista markkinataloutta vai eivätkö monet yritykset ole täysin suurten ketjujen armoilla? Aivan täysin niiden armoilla. Ja kun on solmittu sopimuksia, vaikkapa kuuden kuukauden mittaisia hintasopimuksia, niin sitten kuuden viikon kuluttua joku tulee ja sanoo, että kuulepas olosuhteet ovat muuttuneet, joko joko maksamme sinulle 80 senttiä huomisesta alkaen sen sijaan, että olimme sopineet puoleksi vuodeksi eurosta, niin jos ei sovi, niin tuossa on ovi. Ja tämä ei kyllä liity tai ole millään tavalla reilua enää. Ja kyllä suuri ongelma on nyt juuri siinä, että hyvin herkässä asemassa olevat tuoret tavarat ovat hyvä tällainen houkutus tuote kuluttajille. Se on ihan yksilösti, onko se maito vihreässä vai sinisessä tölkissä vain hinta kiinnostaa kuluttajaa. Ja puhutaan meidän maksutavoitteistamme ja määräyksistämme, niin voi tietenkin olla, että kaikkia sääntöjä ei ole täytäntöönpantu oikealla tavalla. Kyllä tässä vielä keskustelua tarvitaan, koska tämänhetkiset kauppasäännöt ovat hyvin, hyvin epäterveitä. Kyllä kuluttaja tässä yleensä hyötyy, koska lopputuote on kyllä jumalattoman halpa tuotantokustannuksiin verrattuna, mutta tämä vahingoittaa koko ketjua. Älkäämme tätä unohtako. Kiitos. La parole Herra Devchovski. Vážený pane předsedající, nerad to říkám, ale řekli... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki muut puhujat periaatteessa puhuivat jo minunkin puolestani en tiedä, johtaako tällainen yksimielisyys uusiin ajatuksiin vai vaatiiko tämä telepatia? Hyvät naiset ja herrat, maanviljelyksen vakaus. Ne, jotka tuntevat raamatun, tietävät, että oli seitsemän lihavaa vuotta ja seitsemän laihaa vuotta. Uskon, että vain seitsemän hedelmällistä vuotta putkeen ajattelu on hölynpölyä. Nykyisin kun tarkastelemme maanviljelystä, ja tämä minä tiedän minun maani aika semmoista tulkoon ähm, sosialistisesta viljelystä. 26 vuotta meillä oli lihavia vuosia ja viljelijät menivät konkurssiin vain siksi, että ottivat liian suuria lainoja eikä heillä ollut äh, taloudellista tuntemusta. He eivät kuitenkaan menneet konkurssiin koskaan siksi, etteivätkö olisi tukea saaneet. Euroopan unionin tuki viljelijöille – toimii mielestäni hyvin tehokkaalla tavalla, mutta meidän tulee nyt esittää nykyisin aivan erilaisia kysymyksiä. Mikä on meidän strategiamme tuleville 15 vuodelle? En välitä kuinka vuoteen 2020 mennessä maanviljely muuttuu, muutokset ovat vain osittaisia. Minä sen sijaan haluaisin tietää, miltä maanviljelys näyttää vuoden 2030 jälkeen Euroopan unionissa – Tämän päivän välineiden pitää tähdätä jo noihin aikoihin. Viljelijöiden kilpailukyky tietenkin osa menee siellä ja täällä vararikkoon. Hyvät naiset ja herrat, minä olen kolme vuotta itse ollut aikaisemmin toimiessani ollut konkurssin partaalla, kun en lainkaan tiennyt, mitä tein. Thomas Nebaka, kuuluisa kenkävalmistaja, meni kolme kertaa konkurssiin ennen kuin valtavan imperiumin onnistuu rakentamaan. Jatkuvasti kuulemme tämän kaltaisia tarinoita. Tietenkin ihmiset sanovat, että tietenkin on tulvia, on kuivuutta, on muita ongelmia. Kyllä me tämän tiedämme. Mutta minä en halua erottaa maanviljelystä ja maaseutualuetta toisistaan. Maanviljelys on vain yksi pilari, mutta tämän lisäksi meillä on muita kantavia pilareita, kuten esimerkiksi koulutus. Vuonna 2030 jälkeen maanviljelijöiden pitäisi voida tarjota ää, ähm, muitakin vaihtoehtoisia palveluja viljelmillään. Tämä voisi toimia erittäin hyvin. Toinen minun ajatukseni ja panokseni keskusteluun me emme nimittäin voi investoida näin paljon eurooppalaisten rahastojen varoja Vuoden 2030 jälkeiseen maatalouteen. Meidän pitää keskittyä nyt innovaatioihin ja muihin asioihin, jotka ovat haasteita Euroopan unionissa. Kiitos, kiitos. Herra Kosiuk, onnittelut muuten siitä, että hän on maatalousvaliokunnan varapuheenjohtajistoon päässyt. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałem podziękować panu e, Alemu za... Kiitos, puheenjohtaja. Haluan kiittää edustaja Alia tästä luonnoksesta. Tämä teksti on oikein hyvän suuntainen. Kuitenkin pari huomiota minulta, niin kuin puheenjohtajakin jo totesi, niin jo jonkin aikaa oikeastaan äh, venäjä Saaron äh, käyttöönoton jälkeen äh, niin meidän elintarvikkeillamme ja maatalous alallamme on aika kovaa, erityisesti maito, naudanliha ja sianliha-alalla. Tämä koskee oikeastaan kaikkia jäsenvaltioita, niin niitä niin, kutsuttu, niin kutsuttuja vanhoja kuin niin kutsuttuja uusiakin jäsenvaltioita. Ja olen täysin selvillä kyllä siitä, että tämä lausunto ei edes voi yrittää tuota tätä ongelmaa ja tilannetta ratkaista, sillä nämä rahoitusvälineet, joita voidaan käyttää, ovat vasta tulevaisuuden musiikkia. Kuitenkin toivoisin, että budjettivaliokunnassa osoitettaisiin ymmärrystä sille, että YMPstä tulisi antaa tukea markkinoiden tueksi, markkinoiden, jotka ovat tällä hetkellä hyvin suurissa vaikeuksissa. Ja puheenjohtaja, kun te olette myös maatalousvaliokunnan jäsen, toivon, että osoitatte ymmärrystä tälle asialle, tälle ongelmalle. Tähän halusin huomioon kiinnittää. Toiseksi monia välineitä voidaan käyttää riittää. Mm, viljelijät voivat äh, turvautua moniinkin välineisiin, mutta äh, kun, ja kun puhutaan eri alojen tuotannosta, niin harvoin kuitenkaan yksittäiset viljelijät voivat äh, saada hyötyä näistä eri välineistä. Ja toivoisin, että siihenkin viitattaisiin tässä tekstissä. Näinä maan, maataloudellemme äärimmäisen vaikeina aikoina kun äh, viljelijöillämme on yhä enemmän velvoitteita, niin muistuttaisin, kun, no, kun puhutaan vaikkapa eläinten hyvinvoinnista ja muista määräyksistä, nekin tuovat mukanaan kustannuksia ja velvoitteita ö, tuottajillemme. Ää, ajatellen esimerkiksi tuota ilmastosopimusta, niin sekin on tuonut mukanaan uusia velvoitteita. Ja samoin sitten toisaalta myös kysyntäpuolella ja kuluttajien puolella ei ole minkäännäköistä ymmärrystä sille, että hintapaine on äärimmäisen kova ja mm, myös tuonti kolmansista maista pahentaa tätä hintapainetta. Eli yhtäältä viljelijöille tulee kalliita uusia velvoitteita, mutta toisaalta nämä uudet velvoitteet mm, eivät siirry kuluttajahintoihin kun kuluttajahinnat pyritään koko ajan pitämään alhaalla. Tästäkin pitää valiokunnassa keskustella. Kiitos, herra Maragani. Kiitos, puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti. Eh, minä nyt olen valmistelija tässä, enkä mikään asiantuntijakaan, ainakaan riittävässä määrin maatalousasioissa, mutta ihan yksi ajatus reagoiden vähän siihen, mitä täällä kuultiin, varsinkin tuodan on puheenvuorossa ja Röykekin puheenvuorossa. Minä uskon, että ehkä tässä on tiettyä perversiota nähtävissä, kun ajatellaan meidän vapaa markkinakäsitystä me ylipäätään. Ensinnäkin, kuten herra Böke juuri totesikin, niin että aikana opiskeluaikana sanoit, että oli tietenkin kysynnän jo. ja sitten ostajien oligopooli monilla aloilla, varsinkin maataloudessa. Ja nyt tämä nurinkurisuus on siinä, että tämä kysyntä voi tavallaan ottaa myös hintojen määrittely sen, että on maataloustuet olemassa. Tämä on tavallaan talousarvio on aina mukana siellä ja se huomioidaan, koska se tiedetään ja se on kiinteä määrä, joka voidaan huomioida, kun tässä markkinoita sopeutetaan. Ja joidenkin käsissä se kuitenkin vain on, harvojen käsissä ja se on hyvä pitää mielessä, koska joudumme yhä enemmän ja enemmän reagoimaan, kun tulee muuttoja. Tämä koskee myös johdannaisia, koska täällä on tällaista nurinkurisuutta kysynnän ja ja sitten tarinan välillä. Me tiedämme kyllä, että ovat ahla, mutta olisi hyvä pitää tämäkin mielessä. Eli toisin sanoen, me uskomme auttavamme tuottajia. Itse asiassa kuluttajat vievätkin sen sitten. Kiitos herra Maragai tästä huomiosta. Herra Kristoforu. Paljon kiitoksia puheenjohtaja uskoakseni aivan oikein Euroopan unionin talousarviosta rahoitetaan maanviljelystä. Ei tämä ole mikään sattuma, jos kaikki kehittyneet maat korostavat maanviljelystä, kuten Yhdysvallatkin. Se ei ole mikään sattuma. Meidän ottaa huomioon myöskin se, että Euroopan historiassa on eräissä maissa maanviljelyssektori kutistunut historian aikana ja päinvastoin. On myöskin kilpailuetuja, jotka ovat ominaisia tietyille maille. Tämä johtuu ilmastosta ja toisilla mailla tällaisia etuja ei ole. Siksi meidän täytyy kohdennettua apua myöntää ja auttaa viljelijöitä siellä, missä he tarvitsevat kilpailukykynsä tukea sen sijaan, että kohdentamatta tukisimme kaikkia. Minun maani on niitä, joissa maanviljelyssektori on kutistunut mutta meillä on kuitenkin kilpailukykyisiä toimijoita. Meidän täytyy voida tukea sektoria, josta voimme näin hyötyä, mutta koko Euroopan unioni voi siitä hyötyä. 45 prosenttia talousarvoista menee maanviljelykseen, eihän tämä tarkoita vielä mitään. Eli me tätä rahoitusta käytä kaikkein soveltuvimmalla mahdollisella tavalla monia ongelmia on tullut esiin ja meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka me ratkomme niitä poliittisella ja taloudellisella tasolla, sillä lopultakin kauppasaarto ainakin minun vaatimattoman mielipiteeni mukaan auttaa Venäjää. Me olemme pakottaneet Venäjän kehittämään nyt omaa maanviljelystään. omien tarpeidensa tyydyttämiseksi. Ja Venäjä päätyy tilanteeseen, jossa olipa kauppasaartoa tai ei, sen ei enää tarvitse tuoda su- eurooppalaisia tuotteita. Meidän täytyy Venäjän suhteen voida reagoida toisella tavalla, sillä mehän kärsimme tästä enemmän kuin Venäjä huomaamatta sitten edes itse. Kyllä tässä maailman maataloudessa on omat erityispiirteensä. Ja varmasti myös yhteisessä maatalouspolitiikassa omat erityispiirteensä, jotka eivät oikein selviydy tehtävästään. Amerikkalaiset mm, ovat nähneet ainakin maataloudessa tulojen nouseva viime vuosikymmenen aikana, mutta täällä Euroopassa on menetetty tuloja, ainakin verrattuna kauden alkuun. Yhteinen maatalouspolitiikka on tavallaan keino jäsenvaltoilla saada takaisin omasta panoksestaan ainakin osaa. Ja siksi tämä on vähän ulkurinen tilanne politiikassa, jonka haluamme olevan eurooppalaista. Autetaan sitten maanviljelijöitä silloinkin, kun ei ole tarvetta, tai ainakin joitakin aloja, jolloin hinnat ovat erityisen korkealla. Houkutus on valtava tietenkin erilaisille jakeluketjuille, eh, kun ovat monopoliasemassakin, käyttää ainakin hallitseva asemansa väärin ja vaatia tuottajilta, että saavat tukensa tuottajilta. Ja näin tuet menevätkin jakeluketjuille. Eli ehkä on hyvä miettiä kokonaan uudelleen yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kiitos herra Alille tästä lausunnosta. Varmasti täytyy löytää vielä sellaisia järjestelmiä, jotka ovat ikään kuin vakuutuksen luonteisia, mutta täytyy miettiä myös volyymiä. Jos hinnat romahtavat, niin se johtuu siitä, että useimmat tuottajat ovat joutuneet lisäämään tuotantoaan. Ajatellaanpa maitoa jossakin maissa, Alankomaissa, Irlannissa. Lähdettiin siitä, että pitäisi enemmän tuottaa, paljon enemmän. Ja sitten kun on enemmän tarvitaan kuin kysyntää, niin hinnat romahtavat. Toisin sanoen ehkä pitäisi löytää jonkinlainen keino toimia myös volyymien parissa tuottaa vähemmän, jotta hinnat nousisivat taas. Muuten joudutaan kestämättömään tilanteeseen. Tuottajat eivät voi jatkuvasti menettää. Sanotaan, että heikommat häviävät ihan kuin luonnonlainomaisesti, mutta voi olla myös, että parhaimmat luopuvat tuottamisesta, kun ei ole kunnon menestyksen näkymiä ammatin harjoittamisessaan. Eli tässä tarvitaan jonkinlainen mekanismi ikään kuin tuen vastapainona silloin, kun sitä annetaan tavallaan markkinoille tuoda vähemmän volyymiä ja kaikki tuottajat seuraisivat hintojen kehitystä koko alueella, vaikka se varmasti helppoa ole, mutta ainakin olisi syytä sitä miettiä. Totta kai on alue, aloja, jotka pärjäävät vielä huonommin sen jälkeen, kun Kiina on ostanut valtavasti esimerkiksi sianruhoja ja hinnat nousivat 1,30 kiloa kohden. Kuinka kauan se kestää, ei sitä tiedä kukaan. Ja siinäkin on vaarana epävakaus hinnoissa. Herra, herra Ali esittää meille tiettyä suuntaan. Ja tämä liittyy myös Rova Dylain mietintöön, johon siis lausunnon laaditte, liittyen hintojen epävakauteen. 23. kesäkuuta puolelta päivin. Siihen asti siis voidaan tehdä tarkistuksia. Niistä äänestetään tässä valiokunnassa ensimmäinen syyskuuta ja maatalousvaliokunta ottaa kantaa 8. marraskuuta ja periaatteessa hyväksytään täysistunnossa joulukuussa. Edustaja Depres tai Ali. Oh, pardonnez eikä Ali saisi sanoa vielä jotain. Ai anteeksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka kommentoivat e, asiaa. Tämä on hyvin herkkäluontoinen laaja kysymys, joka koskettaa koko sektoria, e, kaikkia sektoreita maanviljelysektoria ei voi käsitellä erillään muista sektoreista. Samaan aikaan me kuitenkin ähm, tunnistamme sen, että maan ilmanlaajuisesti maataloussektoria tuetaan. Tämä on oikea politiikkaa. Meidän pitäisi mielestäni pyrkiä sitä ajamaan. Tämä on oikea politiikka myöskin Euroopan unionille kokonaisuudessaan. Kuitenkaan me emme voi maanviljelyssektoria aina samalla tavalla käsitellä aivan taloudellisista syistä johtuen, sillä maataloussektori ei ole, kuten muut sektorit, kaikki riipu voitoista ja tuloksista. Tämä sektori on hyvin riippuvainen sääolosuhteista esimerkiksi. Se on hyvin tärkeää. Pidettävä mielessä on tärkeää, että meillä on mekanismeja, jotka ovat tarpeen. Minä olen esittänyt ehdotuksia, jotka pyrkivät löytämään oikeanlaisen tasapainon, jotta saisimme oikeanlaiset suositukset mukaan maatalous- ja maatalouden alueen, maatalousalueen kehitysvaliokunnalle. Me olemme valmiita käsittelemään tätä asiaa budjettivaliokunnassa ja olemme valmiita ottamaan kommentteja kollegoilta vastaan. Kiitoksia. Kiitos. Ehkä pitäisi miettiä myös kilpailulainsäädäntöä. Maataloustuotteen täytyy päästä yksimielisyyteen tuottajajärjestöissä niin että voidaan tämä voimasuhteet korjata ostajien myyjien välillä ja välitystoimia tehdä. Ja jos öljytuottajat haluavat vähentää öljyn tuotantoa niin, ettei mennä, että mennään 28 dollarista 50 dollarin barrelilta, niin siinä sitten OPEC varmasti seurataan ehkä maataloustuottajien ammattijärjestöjen pitäisi myös miettiä. Ja näin ehkä kilpailusääntöä voitaisiin muuttaa samalla tavalla. Muuten joudutaan ojasta allikkoon. Rova Gardia on ehkä valmis korvaamaan Rova Clemoodia. Kyseessä on kansalaisjärjestöiden eu talousarvosta myönnettävä rahoituksen valvonta. Gracias, presidente. No kiitos puheenjohtaja. Niin kuin totesitte, edustaja Moody ei tänään päässyt paikalle kertomaan tästä lausuntoluonnoksesta, jonka me talousarviovalvontavaliokunnalle siis toimitamme, mutta minä yritän tässä nyt sitten hänet korvata, teen ainakin parhaani. Tässä lausunnossa puhutaan siis kansalaisjärjestöille EUn talousarviosta myönnettävän rahoituksen valvonnasta. Ensinnäkin Moody haluaa todeta, että kansalaisjärjestöt tekevät valtavasti työtä ja hän haluaa tunnustaa tämän työn. Ja niillä on kyllä, kansalaisjärjestöillä on erittäin suuri merkitys Euroopan unionin politiikoille, myös niille, joita kehitellään. Kyse on monista, monista aloista, kuten koulutuksesta, kulttuurista, ympäristöstä, eikä siis vain yksinomaan esimerkiksi kehitysavusta. Eli kyllä kansalaisjärjestöt tekevät hyvin tiivisti työtä eri aloilla. Kun kuitenkaan ei ole konkreettista juridista määritelmää sille, mikä on kansalaisjärjestö, niin tämä aiheuttaa ongelmia sille, mitkä määrärahat budjetista maksetaan juuri kansalaisjärjestöille. Ja tässä ehdotuksessa pyritäänkin nyt sitten huolehtimaan siitä, että tämä tavoitteisiin pyrkivä suoritusperusteinen toiminta olisi indikaattorina ja samoin tietenkin se merkittävä rooli, joka kansalaisjärjestöillä on. Paitsi kansalaisjärjestöt ylipäätään myös Euroopan unionin menettelyt ja niiden monimutkaisuus tässä nousevat esiin toistuvasti ja haluttaisiin huomattavasti nopeampaa ja yksinkertaisempaa rahoitusta kaikissa niissä tapauksissa, kun harmonisointi on edennyt. Ja vaikuttaakin siltä, että komissio on tuohon suuntaan jo kulkemassa ja hyvä niin, mutta tämän lisäksi tätä yksinkertaistamista tulee toden totta ajaa edelleen jatkossakin, paitsi tämän talousarvion osan suhteen, niin ylipäätään kaikilla eri aloilla. Ja lopuksi sitten vielä eh, Moody mainitsee eh, tämän eh, korkean yhteisrahoitusvaatimustason, paitsi tällä alalla, niin ylipäätään usein yhteisrahoitusvaatimus on niin korkea, että se estää osallistumisen eurooppalaisiin ohjelmiin. Ja siksipä Moody ehdottaa, että tätä aihetta vielä tarkasteltaisiin ja että vaatimukset eivät olisi yli kaksi, että vaatimustaso ei olisi yli 20 prosenttia. Näin useampi kansalaisjärjestökin voisi osallistua ja saada myös EU-rahoitusta ja sitten äh, haluttaisiin vielä syvää luotaa, vampaa tarkastelua, syvällisempää tarkastelua äh, siitä, mikä voidaan äh, laskea kansalaisjärjestön osuudeksi esimerkiksi tehdyt työtunnit, se ilmainen työ, jota näissä järjestöissä usein tehdään. Sitten tämä kuuluisa use it or lose it käytä rahat tai menetät ne, niin usein rahaa joudutaan käyttämään vähän turhaankin, jottei tätä rahoitusta menetettäisi. Ja tämä itse asiassa tietenkin heikentää tehokkuutta. Mutta tällaisia ehdotuksia on Moody esittänyt ja koko joukon tarkistuksia tosiaan. Ja Moody myös lähettää terveisensä, että monet tarkistuksista saadaan varmasti sulautettua kompromissitarkistuksia. Tätä työtä hän tekee nyt juuri myös lähipäivinä. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Rova Vana. Kiitos puheenjohtaja haluan lämpimästi kiittää kollega Moodia lainausmerkeissä tästä lausuntoluonnoksesta talousarvion valvontavaliokuntaan. Kansalaisjärjestöjen rahoitus on mielestäni äärimmäisen tärkeä aihe. Niin kuin kollega aivan oikein totesi, työ ja kansalaisjärjestöjen työn merkitys on niin paljon enemmänkin kuin vain taloudellinen tai talousarviollinen. Kansalaisjärjestöt tarjoavat myös meille parlamentin jäsenille tietotaitoaan käyttöön ja auttavat meitä pääsemään tavoitteeseen eri politiikan aloilla, esimerkiksi Eurooppa 2020 tavoitteeseen ja pyrkivät myös auttamaan lähentämään Eurooppaa sen kansalaisiin. Eli älkäämme väheksykö kansalaisjärjestöjen tekemää työtä tai älkäämme pitäkö sitä minään sivuasiana. Se on hyvin tärkeä asia. Tämä lausuntoluonnos on oikein hyvä keskustelun pohjaksi, ihan niin kuin kollega tässä jo totesikin, erityisesti siitäkin syystä, että pienillä kansalaisjärjestöillä on erittäin vaikeaa, erityisen vaikeaa, ne joutuvat kiipeämään, kiipeämään aikamoiselle byrokratian vuorelle, se mainitaan tässä lausunnossa ja ylipäätään se, että ajetaan menettelytapojen yksinkertaistamista ja byrokratian purkamista, niin on aivan erinomainen asia, erityisesti kun ajatellaan tuota kautta ää, hankevalinnan ja ensimmäisten maksujen välillä. No niin, me olemme tosiaan tehneet joku sen tarkistuksen, jotta kansalaisjärjestöjen tilanne voitaisiin todella entistä paremmin ottaa huomioon ja niiden käytännön merkitys Euroopan unionille esimerkiksi tämä yläraja, epäsuorat kustannukset, eli niin kutsutut yleiskustannukset, indirect costs englanniksi, se on tällä hetkellä 7 prosenttia tuo yläraja ja se on kyllä liian alhainen. Pyytäisimme, että tämä nostettaisiin 15 prosenttiin. Poikkeuslauseke itse asiassa nykysäännöissä jo onkin sille, että jos asian perustelee komissiolle tätä epäsuorien kustannusten ylärajaa voidaan korostaa jopa 25 prosenttiin saakka. Ja tällainen yleinen parannus olisi äärimmäisen tärkeää kansalaisjärjestöille, erityisesti kun ajatellaan myös tällaista niin kutsuttua kiistojen ratkaisumenettelyä. Tällä hetkellä kansalaisjärjestöillä on mahdollisuus kiistatapauksessa vain kääntyä Euroopan unionin oikeusasiamiehen puoleen. Minkäännäköistä muuta vetoomusmahdollisuutta niillä ei ole. Ja käytännössä tämä oikeusasiamiehen yhteys ei ole osoittautunut kovinkaan toimivaksi, joten todella siis yksinkertaistaminen on päivän sana ja mm, ilolla teemme yhteistyötä valmistelijan kanssa. Kiitos. Kiitos. Ruva Surin. Ah, hvala hvala Kiitos puheenvuorosta puheenjohtaja. Minä olen vähän samaa mieltä kuin kollegat. Kansalaisjärjestöt ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnissamme. Ne ovat tietyssä roolissa, jota viralliset tahot eivät pysty täyttämään. Myös jos ajatellaan nykyistä muuttotilannetta, varsinkin kun ajatellaan pakolaistilannetta, on nähty, että Kansalaisjärjestöt ovat tehostaneet toimintaansa meidän maissamme. Tämä koskee varsinkin pakolaiskeskuksia. Tässä on kyse nimenomaan rahoituksen valvonnasta. Näissä tarkastuksissa usein on nähty, että vapaat kansalaisjärjestöt käyttävät varoja tietyn tyyppisen toimintaan, joka voi olla myös Euroopan vastaista. Tämähän on tietenkin vastoin Euroopan perusarvoja. Joskus kansalaisjärjestöt käyttävät varoja rasistiseen tai antisemitistiseen toimintaan. Tästä olisi syytä puhua. Kun ajatellaan yhteistyötä ketjuna, niin kansalaisjärjestöt joskus tukevat eurooppalaisin varoin muita järjestöjä. Tämä ei ole kovinkaan läpinäkyvää rahoituksen käyttöä silloin, kun hyödynnetään Euroopan unionin talousarviota. Tämähän tarkoittaa sitä, että EU-tarkoituksena ei ollut tarkoituksena rahoita tiettyjä järjestöjä, mutta näin kuitenkin käy. Siksi varmasti tarvitaan lisätarkastuksia ja lisäksi täytyy ylipäätään arvioida kansalaisjärjestöjen rahoitusta. Meidän täytyy selvittää, että järjestöjen ohjelmilla on selvät tavoitteet määritelty. Tavoitteiden puolestaan täytyy noudattaa myös Euroopan unionin perusarvoja. Meidän täytyy selvittää, miten järjestöt käyttävät EU-varoja, jos väärinkäytöksiä on, on vaadittava, että varat palautetaan pikimmiten. Jos puolesta on kyse järjestöstä, joka on väärinkäyttänyt varoja, pitäisi asettaa myös seuraamuksia. Esimerkiksi kun seuraavaksi järjestetään menettelyjä kiinnostuksen esittämiseksi pitäisi tämä poistaa. Edustaja Böke seuraavaksi. Ja vielen dank, Herr Vorsitzender. Tat, äh... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. On aivan totta, että monet kansalaisjärjestöt tekevät äh, loistavaa työtä yhteiskunnassa. Kuitenkin minun täytyy vahvistaa se, mitä edellinen puhuja totesi. Voi olla tilanteita, jotka vaativat läheisempää tarkastelua siitä, mihin varat on käytetty. Olemme huomanneet, että kansalaisjärjestöt osallistuvat kampanjointiin suoraan tai peitellysti. Ja tämä voi vaikuttaa erityisesti kauppasopimuksiin, joita ollaan neuvottelemassa ja tällainen voi suuren yleisön keskuudessa luoda epävarmuutta. Olemme nähneet tämän TTIP sopimusten yhteydessä. Parannuksia tapahtui, mutta niitä ei huomioitu. Aivan kun kyseessä olisi ollut jo tavanomainen menettely. Meillä oli pilottihankkeiden ja tutkimusten osalta tämän kaltainen tilanne. Ja luonnollisesti sitten äh, näihin liittyvät odotukset. No nyt äh, äh, intavaliokunnan valmistelijana olen joutunut toteamaan, että budjettikohta, josta oli sovittu, että komissio valmistelee kansalaisjärjestöjen roolista – vaikutustutkimuksen, mitä tulee näihin kauppasopimuksiin kolmansien osapuolten kanssa. Nyt vaikka tästä sovittiinkin, niin tällaista tekstiä ei ole saatu. Ja nyt painokkaasti esittäisinkin pyynnön komission kollegat, jotka olivat intavaliokunnan kokouksessa ja pyrkivät luikertelemaan vastuusta toteamalla, että ja parlamentti nyt voi tutkimuksen toteuttaa itsekin, eikä tämä nyt tähän budjettikohtaan kuulu edes millään lailla. Ja onhan näitä aiempia sopimuksia ollut, joten minä vaadin ja odotan nyt, että komissio ilmoittaa meille ennen kesätaukoa, mitä komissio aikoo tehdä. Minä en nimittäin jätä tätä asiaa suinkaan tähän. En suinkaan. Ja jos komissio antaa kielteisen päätöksen ja luikertelee tästä yhteisestä päätöksestä, niin sitten nähdään budjettimenettelyssä. Eipä muuta. Tällainen ennakkovaroitus teille terveisenä sinne komissioon. Merci, monsieur. Kiitoksia. Tässä Tcheshovski, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka puhuivat ennen minua. Haluaisin kiittää edustaja Moodia ja äh, haluaisin myös EPPn puolesta sanoa, että 32 tarkistusta on esitetty ja haluaisin kiittää kollegoja hyvin rakentavasta tavasta näitä tarkistuksia esittää. Ähm, kollega Negrescu on näistä suurimman osan esittänyt, mutta suurin osa tarkistuksista ovat EPP-linjan kanssa yhteneviä. Ne ovat rakentavia, erittäin hyviä ehdotuksia. Tuemme suurinta osaa niistä. Omalta osaltani sanon, että kansallisjärjestöt tekevät hyvin paljon työtä ja he teke, ne tekevät sen erittäin hyvin. Mutta on myöskin päinvastaisista esimerkkejä. Vain siksi, että on muutamia, jotka tekevät huonoa työtä, emme saisi mielestäni kuitenkaan dramaattisesti muuttaa lainsäädäntöä. Sääntöjen pitäisi olla avoimet, ja sen pyrimme takaamaan tällä mietinnöllä. Siksi olen sitä mieltä, että meidän ei tarvitse keskustella tästä luonnoksesta tämän enempää. Kyseessä on vain luonnos, jonka me lähetämme eteenpäin. Tässä lausunnossa meidän kuitenkin täytyy selvästi tuoda esiin se, että me haluamme avoimuutta, haluamme tietää, mihin rahat menevät. Ja uskon, että suurin osa tarkistuksista tulee mukaan, jos mietintö itsessään tulee hyväksytyksi ja minun täytyy todeta, että se on erittäin hyvin laadittu sellainen. Tämä olisi selkeä viesti sekä koko Euroopan unionille että Euroopan komissiolle. Kiitoksia. Euh, Meillä on kansalaisjärjestöjen parissa parhaita ja kaikkein huonoimpia ja hyvin moninaisia tilanteita. On totta, että ne käyttävät äh, rahastoja nimekseen, mutta on myöskin totta, että valvonta on hyvin monenlaista ja tämä on välillä suorastaan sietämätöntä. Libanonissa ja Jordaniassa UNICEFin edustajat esimerkiksi kertovat meille, että kymmenen Euroopan komission tarkastajaa oli käynyt tekemässä tarkastuksia saman vuoden aikana. Näitä tarkastuksia pitäisi kyllä paremmin kontrolloida. Ehkäpä tällaisia mm, automaattisia kontrolleja pitäisi vähentää. Meillä pitäisi olla selkeät avoimet säännöt ja avoimet tiedot siitä, mistä taloudelliset resurssit tulevat. Välillä läpinäkyvyyttä ei ole kylliksi. Tässä on selkeästi tehtävää. Ehkäpä komissio voisi nyt edustaja Bögille vastata. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. En tunne tätä erityistä tapausta. Olen valmis kyllä paneutumaan siihen ja kahdenkeskisesti voidaan selvittää se tarkemmin, mutta puheenjohtaja sopii ihan muutama kommentti liittyen käytyyn keskusteluun. Ehkä voisin täsmentää joitakin asioita, joita tuli esille. Ensinnäkin todellakin pyrkimykset yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa ovat myös meidän huolenamme olleet komissiossa. Siksi lausunto luonnos on sikäli hyvää Yhteisrahoituksesta puheen ollen, mikä on enimmäistä niin vähimmäismäärä, tarvitaanko sitä ylipäätään. Ensinnäkin täytyy tarkentaa, että varannoitasetus ei määrää mitään tiettyä tasoa. Alakohtaisissa säädöksissä ehkä on jonkinlainen yhteisrahoituksen enimmäismäärä määrätty jonkun tietyn tavoitteen saavuttamiseksi, jos jossain ohjelmassa sitä rahoitetaan. Kun päätetään siitä, mikä on yhteisrahoituksen paras taso, niin ei pitäisi miettiä yksittäisen kansalaisjärjestön toimintaa, vaan myös miten maksimoida tuloksia, niiden vaikutusta ajatellen asianomaisella politiikan alalla. Ehkä olisi hyvä laajentaa osallistumisen pohjaa mahdollisimman pitkälle. Korkea yhteisrahoituksen aste voi luoda tiettyä riippuvuuttakin. Ja se ehkä johtaisi myös jäykkyyteen ja silloin olisi vähemmän tulokkaita. Kaikki riippuu paljon politiikasta ja interventiosta. Kaikessa on löydettävä oikea tasapaino, että se voidaan maksimoida vaikutuksiltaan. Lopuksi vahvistaisin myös sen, että enää ei voida korvata muunnosannettavia tukia, vaan se liittyy rahoitukseen, joka on peräisin kansalaisjärjestöstä itsestään vapaaehtoistyönä tai aina muuna panoksena. Ja nekin huomioidaan myös järjestöllä annettavassa kokonaissummassa. Kiitos. Merci. Kiitos. Rova Gardia Zaval, loppusanat. Rova. Moodin nimissä aika vaikea esittää mitään päätelmiä jonkun toisen nimissä, mutta kyllä tämä keskustelu mielestäni osoitti, että näistä ehdotuksista ollaan pitkälti samaa mieltä. Välitän kaikki viestinne edustaja Muudille myös tuon komission puheenvuoron. Sitten ihan henkilökohtaisesti omissa nimissäni toteaisin vielä, että kun puhutaan äh, vapaaehtoistyöstä ja siitä, mitä voidaan laskea, mitä ei, niin ähm, kyllähän tästä tietenkin on erilaisia kantoja ja komissio sanoi, että tämä on näin mahdollista, mutta monet kansalaisjärjestöt ja paitsi kansalaisjärjestöt, myös esimerkiksi nuorisojärjestöt sanovat päinvastaista. Eli ei sitä aina ihan oikein tiedä, että, että mitä mieltä itsekään sitten olla. Mutta joka tapauksessa edustaja Moody saa kaikki nämä tiedot ja hän valmistelee sitten kompromissitarkistuksia ja asiaan palataan myöhemmin. Kiitos paljon. Merci. Kiitos. Moodi tulee tänne lausunnon hyväksymiseenkin. Se on 30. päivä kesäkuuta. Kiitos Ruva Karja Val. 30. kesäkuuta siis me hyväksymme budjettivaliokunnassa lausunnon. Niin tarkistukset, koska ne 27. se olikin kesäkuuta. Silloin on paljon asioita tulossa. 27. kesäkuuta hyväksymme lausunnan. Tarkistukset on jo tehtykin, eli niitä ei enää voida jättää. Talousarvion valvontavaliokunta, vastuvaliokunta ja 15. syyskuuta hyväksyi sen että se tulisi tammikuussa sitten täysistuntoon. Ja lyhyesti palaisin vielä valtuuskuntamatkaan, jonka me teimme Jordaniaan ja Libanoniin. Matka järjestettiin toukokuussa. Siellä oli mukana minä, allekirjoittanut, Fernandes Guardia Faval, Rova Jäätemäki, herra Margi, Rova Vanna, Mukana oli Marissa Matias, joka on vastuussa puolestaan Euroopan unionin ja Mashrek-maiden suhteista. Matka järjestettiin siis 15-19 toukokuuta. Haluaisin kiittää valiokunnan eri yksiköitä, joiden ansiosta pystyimme päivittämään tietoja liittyen niihin menoihin, joita siellä on käytössä ja jos ajatellaan tulevia valtuuskuntamatkoja, niin olisi hyvä, kun ollaan paikan päällä, niin saataisiin talousarviotietoja yksiselitteisenä ja selkeänä. No, joka tapauksessa varmastikin 2011 alkaen on pystynyt vastaamaan odotuksiin, vaikka tietenkin ovat olleet paljon korkeammat kuin 1,4 miljardia Jordanille ja 1,2 miljardia Libanonille. Eli 860 miljoonaa kussakin maassa suorana tukena Syyrian kriisin takia. Eli Euroopan unioni on tässä ollut valppaana näissä kahdessa maassa. Meihin teki suuren vaikutuksen myös pakolaisten valtava määrä Syyriasta. Siellä on kahdesta maassa pakolaisia, joiden oma väestökään ole paljon suurempia, 6 miljoonaa, Jordaniassa 4,5 miljoonaa, Libanonissa näissä maissa, kun väestökin on tätä luokkaa, on otettu vastaan kuitenkin, jos huomioidaan myös rekisteröidyt pakolaiset tai vain ne, niin 640 000 Jordaniassa, Syyriasta ja yksi miljoona Libanonissa. Mutta itse asiassa nämä luvut ovat tosiasiassa korkeammat, paljonkin korkeammat, koska on arvioitu, että todennäköisesti on 1,4 miljoonaa Syyriasta Jordaniassa – ja 1,5 miljoonaa Libanonissa. Ollenkaan ottamatta mukaan palestinalaisia pakolaisia, jotka ovat Israelista paenneet jo 40-luvulta lähtien ja 68 jälkeen. Eli 2,2 miljoonaa pakolaista ehkä Jordaniassa, siis palestinalaisia – ja puolisen miljoonaa Libanonissa, koska siellä oli palestinaisia pakolaisia myös Syyriassa jo. Moni heistäkin on lähtenyt Libanoniin ja Jordaniaan. Voitte hyvin kuvitella siis, mitkä poikkeukselliset ponnistelut maat joutuvat tekemään, kun joutuvat vastaanottamaan näin valtavia määriä. Kuten totesin, me olemme miettineet rahoitusta ja mitä me siellä tapasimme eri ihmisiä, Euroopan unionikin edustajia ja Ammammissa ja Beirutissa. Siellä edustustot tekivät meille suuren vaikutuksen ammattitaidollaan ja pysyvällä sitoutumisellaan – Eli me olemme pystyneet kyllä rukkaamaan myös voimavaroja rahoituksessa niin, että voidaan vastata humanitaarisiin odotuksiin ja rahoittamaan erilaisia hankkeita. Ja olemme miettineet, mitä voitaisiin oppia Lontoon kokouksesta helmikuussa ja varsinkin miettiä, mikä on tämä sopimus yhteisestä sitoutumisesta Euroopan Unionin pitäisi panna tärkeysjärjestykseen tavoitteensa miettiä, miten asianomaiset maat sekä Jordania että Libanon voisivat vastata näihin tavoitteisiin. Miten taata lasten koulunkäynti palestinalaisperheissä, todennäköisesti vielä puolet lapsista eivät käy koulua. Vaarana on, että menetetään sukupolvi. Siihen on jo törmätty aiemminkin, kun kävimme Turkissa. Lisäksi on konkreettisia velvoitteita paikan päällä, jotka pitää toteuttaa Jordaniassa esimerkiksi maan hallinto on pystytty takaamaan aika tyydyttävällä tavalla. Sen sijaan Libanonissa ei ole ollut kahteen vuoteen presidenttiä. Hallituksen toiminnassakin on toivomisen varaa. Minä ja kollegat muistanevat kaupunginjohtajan, joka sanoi, että parempi aluehallinnon kanssa asioida, koska siellä ollaan yhteydessä myös pakolaisiin ja tiedetään, mikä on väestön tarpeet. Siellä tiedetään se paremmin kuin hallituksessa. Lisäksi me huomasimme, että pakolaisille annettu tuki ei välttämättä tule oikein hyvin ymmärretyksi paikallisessa väestössä, koska siellä on myös hankalassa asemassa olevia väestönosia. On tiettyä jännitettä olemassa ja heikkoa ymmärrystä näiden väestön asian parissa. Me kuulimme eräältä kaupungin johtajalta, kun hän oli pyytänyt tukia hallitukselta, niin sitten kysyttiin hallituksesta, onko pakolaisia siellä koulussa. Jos ei pakolaisia ollut, niin ei sitten pystytä sinua auttamaankaan. Ja totta kai tällainen on omiaan herättämään epäilyksiä. Muistan eilisestä kokouksesta nuoren, kymmenen nuoren libanolaislyseolaisen kanssa, kun he ovat täällä tutustumassa Euroopan unionin toimielimiin. Hekin korostivat tätä seikkaa. Ja varmasti tuovat esille sen, mihin ovat itsekin törmänneet. Euroopankin on huomioitava tämä tilanne. Tämä koskee tarpeessa olevia väestönosia Jordaniassa, Libanonissa, ajatellaan palestinalaisia pakolaisia, mutta myös syyrialaisia pakolaisia. Tällä on vaikeita taloudellisia vaikutuksia, kun rajat on suljettu, niin markkinatkin siis. Taloudellinen toiminta kärsii tästä ja joskus turhan odotetaan ulkopuolisia sijoittajia. Miten voi sijoittaa tällaisiin alueisiin, kun on kyse lähialoista Syyrian sota-alueilla – ja silloin varmasti käperytään itseensä. Varmasti tarvitaan jotain toimenpiteitä kahdenkeskisissä sopimuksissa Euroopan unionin ja sen omaisten maiden kesken. Miettiä, mitä voitaisiin tehdä avun antamiseksi myös makrotaloudessa. Le marché, euh, le marché du travail. Euh. Työmarkkinat ovat varsinainen ongelma koska rinnakkaistaloudesta löytyy enemmän voimavaroja, se johtaa puolestaan kilpailuvääristymiin. Jotkut pakolaiset elävät aivan kestämättömälle pohjalla. Libanonissa on epävirallisiakin leirejä, ja siellä on paljon näitä pakolaisia, jotka ovat täysin laittomassa asemassa, koska eivät saa näitä 200 dollaria jotka saa pakolaisena Libanonissa ja ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. He ovat rakentaneet suojia löytämistään laudoista, muovipusseista, eli todellakin tilanne on hyvin epävakaa. Ja he joutuvat sitten maksamaan vuokraa 50 dollaristakin, ja jos vielä sähköstä ja energiasta täytyy maksaa jotain, niin koska heillä ei ole mitään tuloja, he tekevät työtä harmassa taloudessa ja täydettäkseen tulojaan panevat lapsensakin töihin sen sijaan, että lähetettäisiin ne heidät kouluun. Tämä on tietenkin aika ikävä inhimillinen ongelma. Tässä keskusteltiin juuri kansalaisjärjestöistä, joita me tapasimme siellä myös useita, tekevät siellä ihaltavaa työtä. Euroopan unionin täytyy olla tässä tarkkana, kun usein menettelyt ovat kovin virkavaltaisia ja se asettaa liikaa reunaehtoja, liikaa tarkastuksia. Ei valvonnasta pidä luopua tietenkään, mutta ei niitä pidä liikaakaan tehdä. UNRAKin edustajat haastattelin, kuten UNICEFin edustajia, kyselin heiltä, miten Euroopan unioni nähdään verrattuna muihin kansainvälisiin rahoittajiin. Ja meille todettiin, että Euroopan unioni oli ihan huipulla. Kun ajatellaan tarkastuksia, muodollisuuksia, reunaehtoja, eli tehokkuutta ei pidä sotkea läpinäkyvyyteen tai siihen, että sotkeudutaan joka pikku yksityiskohtaan virkavaltaisesti. Sont de dépenser de l'argent public plus efficacement. Julkisarvoja voidaan muutenkin käyttää tehokkaasti. Ja kuten todettiin, syyräispakolaiset ovat malttamattomia, että pääsisivät Syyriaan rauhanomaisiin oloihin. Haluaisivat, että Eurooppa voisi omalla tavallaan harjoittaa painostusta rauhan aikaansaamiseksi Syyriassa. Asiakirja on toimitettu teille, voitte siihen tutustua. Kiitos varsinkin niille kollegoille, jotka olivat mukana. Olisi ihan hyvä, jos voisitte lähettää kommentteja tähän ennen 22. kesäkuuta keskiviikkoa, jotta voidaan viimeistellä asiakirjaa. Kiittelinkin jo tässä valiokunnan yksikköjä annetusta avusta. Kiitos niille, jotka ovat täällä, mutta kiitos myös niille, jotka ovat paikan päällä ja tekevät erinomaista työtä. Mutta minä haluaisin kiittää myös omia avustajamme, varsinkin Guillaume Reetä ja Kasia Madeita, jotka olivat todella tärkeitä meille paikan päällä. Heidän ansiosta kaikki sujui hyvin valtuuskunnan aikana, joka oli mielenkiintoinen. Tässä käännyn kollegojen puolin, jotka olivat mukana, onko jotain lisättävää siihen, mitä itse totesin. Ilmeisesti ei. Monsieur Geyer. Also ich hab, äh, Minulla ei ollut tilaisuutta osallistua tuohon matkaan, mutta puheenjohtaja sallitte, että kun tuossa nyt ilmaisitte Mm, kritiikkiä, niin äh, mieleeni nousivat ajat, jolloin äh, äh, ammatillisesti toimin saksalaisessa yrityksessä, joka kuitenkin kuului Nordrhein-Westfalenin osavaltiolle. Tuolloin esitettiin kahdenlaista kritiikkiä. Kun kerran yritys teki työtään julkisella rahoituksella, niin jos ajatellaan kaikkia määräyksiä, joita oli olemassa, osittainhan saatiin rahoitusta myös rakennerahastosta, jossa kunnioitettiin kaikkia olemassa olevia sääntöjä, toimittiin kaikkien sääntöjen mukaan, niin sitten kyllä meni toiminta hyvin, hyvin hitaaksi. Eli meille todettiin, että teidän täytyy toimia nopeammin, asiat täytyy saada rullaamaan, ei, e, e, älkää toimiko noin hitaasti. No jos sitten lähti hiukan kiirehtimään, toimi hiukan nopeammin, mutta sattui tekemään virheen, niin sitten kritisoitiin sitä, että eihän nyt julkista rahaa tuolla tavalla käyttää voi, teidän täytyy olla huolellisempia, kyseessä ovat veronmaksajien rahat ja niin edelleen. Nyt minä kyllä ottaisin siinä mielessä komission siipieni suojiin, kun tosiaan olen viiden vuoden ajan talousarvion valvonnassa työskennellyt. Kyllä sitä voi mennä jokaiseen valiokuntaan tässäkin talossa ja komissio saa samanlaista sapiskaa joka valiokunnassa, koska tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa kritisoidaan komissio kovasti, komissiota kovasti siitä, että valvonta ei ole kyllin tiukkaa ja vaaditaan sitten valvonnan kiristämistä. Ja kun valvontaa sitten kiristetään ja mennään sinne kentälle, niin kuin tekin jalkauduitte lähi-itään, niin sitten ähm, lopullisilta edunsaajilta saa kuulla, että tämä on niin kamalan byrokraattista ja hidasta. Ja komissio sitä vaatii. No niin, sitten voisi varmaankin sanoa, että komission virkamiehillä on hyvät palkat, ovat varmaan tällaisiin murheisiin tottuneet ja kussakin valiokunnassa saavat sitten tosiaan aina hiukan saa piskaa, mutta sitä heille maksetaan, sitä hyvää palkkaa. Mutta eikö Euroopan parlamentinkin tulisi tarttua tähän työhön ja alkaa pohtia sitä, miten asia saadaan kestävälle pohjalle? E-, en minäkään tiedä, että miten. Ei minullakaan ole tässä mitään ulospääsyä, mutta kyllä minä nyt siinä mielessä ottaisin komission siipieni suojiin, koska mitä komissio sitten tekeekin, niin sapiskaa tulee joka tapauksessa ja tasapainon löytäminen on äärimmäisen vaikeaa. Eh, kun nyt olen tosiaan talousarvojen valvontaa harjoittanut niin pitkään, niin tiedän oikein hyvin, että esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimessa on henkilöitä, jotka katsovat, että jos Euroopan unioni laittaa rahaa johonkin rahastoon, vaikkapa YKlle tai UNICEFille, ja, rakent- ja näillä rahoilla rakennetaan vaikkapa kouluja jonnekin päin maailmaa, niin jälkikäteen on sitten sitten voitava nähdä, että mitkä seinät siellä koulussa on, on maksettu EU-rahoilla ja mitkä pulpetit. Joten olen tässä nyt ehkä hiukan kyyninen, mutta kyllä minä sitä mieltä olen, että parlamentin, kun komissiota kritisoidaan, täytyisi muistaa, että kyllä valvontaa tietenkin tarvitaan, mutta ei liikaa. Vapauttakin tarvitaan samalla. Toki me olemme täällä valvoaksemme komissiota ja sen toimintaa, mutta muistakaamme kuitenkin tämän tasapainon. Joko sanomme, että komissio on liian tiukka tai liian löyhäkätinen, mutta koskaan emme ole tyytyväisiä, joten kyllä meidän täytyisi myös katsoa itse peiliin ja tarkastella, että mitä sillä politiikalla, mitä rahoitetaan, saadaan aikaan, että päästäänkö siihen poliittiseen tavoitteeseen, sehän nyt on pääasia. Joo, fine. Olen samaa mieltä, että täytyy selvittää julkisten varojen asianmukainen käyttö. Mutta jos tulee liikaa tarkastuksia, liikaa valvontaa, kun jokainen omissa nurkissaan hoitaa omat tarkastukset, niin se vie kyllä uskottavuutta itse valvonnaltakin. Aamupäivällä kerroin kokemuksestani järjestökoehankkeesta, koehankkeesta, ja kun aika kuinka valtavia määriä muutaman pennin takia komissio vaati asiakirjoja. Se on jo alkaa olla naurettavaa. Ja ei ole kyse siitä, että herra pohja tarkastukselta vaan, että täytyy keskittyä olennaiseen, ettei tule ylilyöntejä, varsinkaan kriisitilanteissa, että palomiehet joutuvat veden hinnassa keskustelemaan, kun tuli palon päällä. Täytyy löytää keinoja, jotka ovat jotenkin järkeviä ja huomioiden myös se, että libanolaiset viranomaiset tästä puhuivat, kun tapasimme ministereitä, että asianomaisen hallituksen täytyy läpinäkyvällä tavalla tilit esittää. Ja varmasti siinä on parantamisen varaa paljonkin. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tästä valtuuskunnan matkakertomusluonnoksesta? Ei ole, eli voimme siirtyä toimittamaan äänestyksiä. Ai oli, herra Maragai. Ihan lyhyesti, puhemies. Monikan nimissä, kun hän joutui tästä lähtemään. Pari kommenttia ihan lyhyesti, mitä minäkin muistan itse edellisestä vierailusta Turkkiin, samoin tavoittein, mutta on siellä tietenkin omat eronsakin, kuten puheenjohtaja niitä toi esille tässä kuten totta kai sisällöllisestikin kertomus on vähän erilainen. Sellainen vaikutelma on, että tilanne Jordaniassa ja Libanonissa ei ole sen parempi, vaan paljon huonompi kuin Turkissa pakolaisten kannalta, kun ajatellaan niitä erityispiirteitä, joita siellä on, ja mitä politiikkaa ja toimenpiteitä on toteutettu. Niin minä uskon, että pari kommenttia voitaisiin tehdä. Ensinnäkin, että nämä investoinnit ja avut, jotka on annettu pakolaisille, niin suhteessa se täytyy nähdä myös koko yhteisöön. Tässä on tämä termi community host ollut esillä myös. Eivät mene aina suoraan pakolaisille, vaan ympäröivälle yhteisölle, ehkä viranomaisille peruspalvelujen takaamiseksi, esimerkiksi koulutuksen ja vesihuollon takaamiseksi. Ja sitten täytyy ottaa huomioon myös erityisesti nämä ohjelmat, jotka liittyvät sukupuoleen. Ja varsinkin tässä tapauksessa Libanonissa ja Jordaniassa se on erityisen merkityksellinen, koska siellä syntyy väkivaltatilanteita, sukupuolista väkivaltaa harjoitetaan jopa täysin kestämättömiä tilanteita, varsinkin pakolaisnaisille. Monika vain pyysi, että ottaisin nämä asiat esille. Kiitos. Merci. Kiitos. Kiitos. Niin Todella syyrialaisten pakolaisten tilanne on hankala, varsinkin Jornanian rajoilla siellä 50 000. Heidän inhimillinen tilanteensa on aivan kestämätön ja sietämätön. Obaman presidentin jälkeen viranomaiset ovat hyväksyneet sen, että ottavat pari 300 pakolaista. Aikalla ihan lohtu tässä dramaattisessa tilanteessa. mutta ei tiedä, onko meillä sitten paljon ylpeilyn aihetta, kun mekään kovin paljon ole ottaneet vastaan. Mä ajatellen varsinkaan pakolaisia, jotka ovat Kaleessa menossa kohti Britanniaa ja joutuvat ehkä jopa käyttämään merenalaista väylää jopa. No niin, ennen ensi viikon keskiviikkoa. Kiitos kommentit, että voidaan tämä hoitaa pois. Ja sitten äänestykseen kortit laitteisiin, kiitos. Ja ensin testataan, äänestys alkaa. Ja le nombre de votants essaie de rattraper le nombre. Euh, Tässä kun liian vähän vielä kortteja laitteissa. Joku on jäänyt äänestämättäkin. No niin. Äänestys päättyy. Ensinnäkin yleisesittelijämme Fernandesin lisätalousarvioesitys 2 2016 Tarkistus yksi puolesta vastaa tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty 8.16.5. peruttu 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän, kymmenen, ja 11 eivät ole käsiteltävissä. Ja sitten koko teksti nimenhuuto äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lisätalousarvioesitys on hyväksytty äänin 25, 1, 1. Sitten seuraavaksi herra Negreskun mietintö, Euroopan globalisaation rahasto. Tarkistus kaksi puolesta. Ihan rohkeasti käsi ylös. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 ajanteeksi. Anteeksi, anteeksi. 13 puolesta. Koneäänestys. 13 tarkistetaan.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 tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti numero 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 13.11. 24 puolesta vastaan Tarkistamme numero 24. Äänestys on käynnissä ja päättyy hyväksytty ääni 16.10. 25 raukeaa, koska edellinen hyväksyttiin 26 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyljätty. Sitten koko teksti näin tarkistettuna äänestys alkaa ja päättyy 24.3. hyväksytty. Ja sitten puheenvuoronsa herra Fernandes liittyen siirtopyyntöihin, jos se vaikuttaa jotenkin äänestämiseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Esittelen nämä nyt äm, erilleen, sillä me niistä äänestämme myöskin äm, erillään miljoonaa 800 000, reilut miljoonaa 800 000 euroa Tämä on globalisaation rahastosta Belgialle. Tämä on hyväksytty ja ehdotan, että äänestämme. Tämän puolesta. Puheenjohtajan mikrofonia. Deuxième transfert, c'est le transfert. Toinen siirto on siirto numero yhdeksän. Haluaisin pyytää komissiota kertomaan hiukan enemmän tästä siirrosta. Kyseessä on 50 miljoonaa euroa, jotka siirretään verkkojen Eurooppa-välineestä energia-osiosta telekommunikaatio-osioon jotta voitaisiin luoda uusi rahoitusväline eh, laajakaista yhteyksiin suunnattu investointiväline. Eh, komissio on kirjallisesti ilmoittanut asiasta, mutta jos eh, se voisi hiukan enemmän kertoa tästä uudesta välineestä, rahoitusvälineestä ja siitä, kuinka verkkojen Eurooppa-välinen energiaosiota kohdellaan hiukan enemmän siis. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan englanniksi. No ajatuksena tässä Verkkojen Eurooppa-välineessähän on, että nopeutetaan niitä toimia, jotka liittyvät viestintätekniikkaan ja ajallisesti takapainotteisesti huomioidaan energiapuoli. Ajatus tvt on luoda investointirahasto laajakaistaa varten, ja sillä pyritään vireyttämään nopeaan mm, yhteyteen sijoittamiseksi tarjoamalla pääomavälineitä tai koko pääomaa. Tässä keskityttäisiin ennen kaikkea pieneen mittakaavaan, korkeariskin hankkeisiin. Tämä edellyttää käyttää etupainotteista sitoutumista niin, että saadaan mukaan myös kaikki muut markkinatoimijat. Ajatuksena on kerätä pääomaa rahastoa varten 400-500 miljoonan luokkaa se olisi ja siitä osa tulisi EU-budjetista ja 50 miljoonaa tämä siirto 2016 olisi etupainotteinen osio 100 miljoonasta ja sitten 100 miljoonaa lienee tulossa Euroopan investointipankilta. Lisäksi 100-200 miljoonaa ajatellaan tulevan kansallisilta sijoituspankkeilta ja sitten odotetaan yksityisten sijoittajienkin tulevan mukaan investointirahastoon on arvioitu tällä kaavaa, että se on 100-200 miljoonaa. Ajatellen talousarviota, ei tässä ole minkäänlaista muutosta verkkojen Eurooppa välineessä silloin, kun sitä kohdistetaan energiaan tai tvt -hän. Siinä vain ajallisesti muutetaan painotusta etupainotteiseen suuntaan, huomioiden nimenomaan laajakaista sijoitusrahasto, energiapuolta lykätään 2018 vuoteen alkavaksi ja siksi talousarviossa summia ei muuteta. Energiassahan on niin, että 2016 osa ehdotetuista hankkeista mielenkiintokilpailussa ne eivät ole riittävän kypsiä rahoitusta varten. Kaikilla ehdottajilla ei ollut myöskään vähimmäisrahoitusta ollakseen tukikelpoisia. Eli täytäntöönpanossa ajallisesti tehdään lykkäystä tvt ja energiassa. Näin voidaan nopeuttaa puolesta laajakaista hankkeita. Energiainvestointia siis lykätään jonkin verran. No tässä, jos jotain muuta kysytään vielä, niin voin kyllä vastatakin. Kiitos. Kiitos, herra Pesa. Esittelijä, riittävätkö nämä tiedot? Voitteko tätä puoltaa? Euh, euh, kyllä, mutta tämän kysymyksen esitin siksi, että koko valiokunta saisi eh, kylliksi tietoa. Onko valiokunta riittävän valistunut ottaakseen kantaa? Ilmeisesti on, eli äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Vote favorable, pardon. 22 puolesta, yksi vasta, kaksi tyhjä. Kolmas siirto, herra yleisesittelijä. Mikrofoni. Kyseessä on ähm, 3 miljoonaa 425 000 ähm, euroa Frankfurtin Eurooppa-koululle tässä on ollut ähm, EKPn ja EIOPen, EIOPan välillä kysymyksiä koulun rahoituksesta, tämän koulun rahoitukseen nimenomaan liittyen. Haluaisinkin tietää ja pyydän myöskin komissiota selventämään sen, mitkä ovat vaikeudet, joita on näissä neuvotteluissa nyt ilmennyt äh, EKPn ja EIOPan välillä, ja saadaanko ne ratkottua pian vai eikö niitä saada? Naturellement, la banque... Euh, no, totta kai kun ollaan miinuksen puolella. Herra Feda. Merci, monsieur président. Euh, let me first... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin äh, ehkä voisin selittää teille, miten ihan viime aikoihin asti Eurooppa-koulujen budjetti on ollut äh, EU-talousarviossa esimerkiksi Euroopan keskuspankki, jota ei rahoiteta EU-talousarviosta, sillä hän on oma talousarvionsa. Ja kun Euroopan keskuspankki perustettiin ja henkilöstöä siirtyi Frankfurtiin, niin sitten Tämän jälkeen Frankfurtin Eurooppa-koulun oppilaiden määrä on lisääntynyt valtavasti ja näin hallintokustannukset komissiossa vaikuttavat myös lisääntyneet. Nimittäin Eurooppa-koulut kuuluvat tähän komission otsakkeen alle budjetissa, talousarviossa. Kun puhutaan EU-toimielinten virkamiehistä ja eri virkamiehistä, niin tämä kaikki näkyy ikään kuin komission talousarviossa. No nyt Euroopan keskuspankkia ja muita elimiä on tietenkin, jotka, jotka hyötyvät tästä Eurooppa-koulusta, on pyritty vakuuttamaan siitä, että ne tulisivat jakamaan näitä kustannuksia läpinäkyvällä tavalla, kertomalla, mistä nämä kustannukset syntyvät näin ollen, niin että todella nähtäisiin, mitkä kustannukset syntyvät mistäkin, ja että taakanjako tulisi reilummaksi, ja että Euroopan keskuspankki myös maksaisi osan henkilöstönsä lasten koulutuksesta. Keskusteluja on tässä nyt käyty jo suhteellisen pitkään. Keskustelut eivät ole olleet suinkaan helppoja aina. Kovinkaan suurta innokkuutta ei ollut keskuspankissa tämän rahoitusmallin muuttamiseksi. Kuitenkin nyt päätös on tehty. Tämä koskee muita toimielimiä, esimerkiksi Luxemburgia, jossa Euroopan investointipankki on vastaavassa tilanteessa, niin hedelmää on ehdotus kantanut. Kuitenkin 2016 talousarvion suhteen komissio ei voinut olla varma siitä, että neuvottelut saataisiin päätökseen ajallaan ja siksi tuli varata Eurooppa-koulun kustannuksia varten varauksiin todella tietty summa rahaa siinä tapauksessa, että Euroopan keskuspankilta ei saataisi ajoissa rahoitusosuutta. Varainhoito Asetus, joka koskee Eurooppa-koulujen rahoitusta, toteaa, että 10-12 osaa Eurooppa-koulujen rahoituksesta tulee saada käyttöön 15. heinäkuuta mennessä. Tähän mennessä Euroopan keskuspankki ei ole vielä maksanut euron euroa ja näin ollen tämä varaus, joka on tehty, vastaa 40 prosenttia kustannuksista. Siksi komissio pyytää tätä siirtoa niin, että Frankfurtin Eurooppa-koulun toimintaa ei vaarannu, vaan että koulu voi hoitaa velvoitteensa henkilöstölleen, opettajilleen. Ja tavoitteena on nyt todella se, että tässä siirtymäkauden aikana vuoteen 2017 mennessähän toivottavasti tuo taakanjako, johon viittasin aiemmin puheenvuorossani, tulee koskemaan myös Euroopan keskuspankkia, mutta vielä tänä vuonna tilanne on nyt tämä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Tyydyttekö tämä vastaus? yleisesittelijää. Ehdotan, että äänestämme puolesta. Kuten puheenjohtaja mainitsi, minä esittäisin vielä toiseen siirtoon liittyen lisäkysymyksen. Kysymyksessä on riippumaton siirto. Ennen äänestystä kysyisin vielä, herra Fesaa, Euroopan unionin talousvarviossa ei ole 07 esillä. 07 otetaan suoraan menoistako. Donc, dans le cas de la Banque Centrale Européenne, il n'y a pas de recette pour l'instant. Ça... Meillä ei ole keskuspankissa valitettavasti tätä demande de crédit. Niin, siis on pyydetty Euroopan unionin talousarviosta rahoitusta ja sitä on vähennetty tällä tavoin. Toisin sanoen tämä talousarvostava summa on nettosumma. Tulot vähennetään, sitä ei pannakaan tuloihin, vaan suoraan otetaan menoista. Aika erikoinen tekniikka. Kyllä, mutta käytännössä me budjetoimme vain me nettosummia ähm, Euroopan veronmaksajille. Vain tämä saldo siis lasketaan talousarvioon, mutta joka tapauksessa äh, kaikki koulukulut ovat mukana tässä kysymys. Hän koski myöskin avoimuutta ja niin edespäin. Kiitos. Nyt on tämä äänestyksen. Äänestys alkaa. Vielä yksi äänestäjä puuttuu muuttuu. No jos ei halua, niin lopetetaan äänestys. 21, 2. Kiitos, herra yleisesittelijä. Ja sitten herra Depre, teilläkin on jotain siirtyjä esitettävänänne. Uh, oui, monsieur président. Euh, Kyllä, hyvä puheenjohtaja, minulla on kolme siirtoehdotusta. Ensimmäinen siirto koskee äm, tuomioistuinta. Tämä koskee globaalia ähm, miljoonaa 800 000, joka äm, 1200 kohdasta siirretään. Vain seitsemän uutta tuomaria on äh, näistä 12 astunut virkaansa äh, tällä on talousarvollisia seuraamuksia ja nämä äh, siirrot tehdään kielivarauksen jälkeen. Tuomioistuin osoittaa, että kulut ovat nousseet äh, käännösten osalta viime vuosina ja vuonna 2016 53 000 lisäsivua tulee kääntää verrattuna aikaisempaan tuen. Siis tätä sitten toinen äm, 406 000 406 000 euroa. Tämä riittyy tulkkaukseen ja lämmitykseen, sähkölämmityksen korvaaminen kaasulla. Tämä vaikuttaa sekä teknisesti että taloudellisesti älykkäältä. Ja sitten 206 000 anteeksi, äm, siirto 2620, 56 000 tulkikorjaa. Tämä vaikuttaa mielestäni hyvin perustelulta ja ehdotan, että äänestämme näiden kahden ensimmäisen puolesta. Minulla on kysymyksiä kolmanteen siirtoon liittyen nimittäin. Kaksi ensimmäistä. Summat ovat sen verran pieniä, ei tarvitse äänestyttää. Jos ei kukaan mitään sanoa, niin se valiokunta puoltaa. Kyllä, Herra Mankka. Ďakujem, pán predseda. E, dovolte, aby som sa vyjadril tým... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin vähän viivähtää näissä siirroissa. Siis tuomioistuin ensin. No, sopii kyllä totta kai. Siinäkin halutaan käyttää tätä muun tarkoitukseen. Mutta tuomioistuin sanoo, että puuttuu rahaa ja halutaan maksaa ulkoisille kääntäjille – kun siellä pitäisi leikata 5 prosenttia leikkaus henkilöstössä ja sitten on siellä irtisanottu omia työntekijöitä ja sitten maksetaankin rahaa ulkopuolisille kääntäjille. Miksi sitten palkata ihmisiä vai mitä tässä tapahtuu? Ihan vain kysymys. Totta kai minä tuen tätä siirtoa, mutta olisi hyvä selittää, mitä tässä tehdään. Sitten toinen siirto, talous- ja sosiaalikomitea Tämäkin kyllä sinällään sopii, että tässä on jotain 4000 säästetty tulkkauksessa ja se halutaan käyttää energiasäästöihin, eli hyvin käytettyjä rahoja sinällään. Jos talous- ja sosiaalikomitea hyväksyisi älykkäämät tavan hoitaa tulkkausta, niin olisi hyvä saada tietoa myös siitä, koska se olisi ihan hyödyllistä myös, kun me käsittelemme näitä tulkkausasioita. Varsinkin ensi vuonna, mutta muuten voin tätäkin siirtyä tukea. Ja sitten ulkosuhdehallinto puolestaan EUH, sekin kyllä sopii. Le, le Niin, esittelijä esittää esittelijää. Donc on est sur les deux premiers. Eli kaksi ensimmäistä siirtoa ensin. Eli huomionne kuultiin. Ja onko esittelijä jotain sanottavaa vielä tähän? Ei. Eli koska summat ovat mitkä ovat, eikä äänestystä tarvita, valiokunta hyväksyy nämä kaksi siirtoa. Näin ollen, eikö? Ja herra esittelijä, ulkosuhdehallinto. Euh, Kyseessä on hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, äh, miljoonan 349 äh, 000 euron siirrosta. Kyseessä on, ovat ähm, kolme budjettikohtaa, eli ensinnäkin 2230 ähm, äh, toimistokalusteet, 2233 toimielinten välinen yhteistyö. En tunne tätä mekanismia hyvin. Tässä on miljoona 111 000 pyydetty korotusta. Kyseessä on se, että uudet komission tarjoamat palvelut saavat palkkion ulkopuoliset palkkiot, jakelu, missiokulut. Ovatko nämä siis komission ulkoisia toimia, vai olenko ymmärtänyt nyt väärin, mistä on kyse? Olen hiukan äh, suotuisampi tämän 2236 kohdan suhteen, jossa vain 111 000 pyydetään. Äh, kyseessä on ähm, ulkopuolinen oikeudellinen äh, asiantuntija tuki, jolta käytetään toimielinten ulkopuolisten niiden maineeseen kohdistuvien uhkien hallinnoimiseksi. Siis 111 000 pyydetään, että toimielimiä tarvitaan erilaisten riskien suojaamiseksi. Mielestäni tässä nyt ei ole kovinkaan vakuutetusti esitetty tätä perustelua Moiselle. Haluaisin saada siis jonkin verran vastauksia näihin kysymyksiin liittyen. Herra Fesa. Euh, Kiitos. Vastaan siihen osaan kysymystä, joka liittyy kulkulupiin, uusia muuten, uusia tehtäviä, joita komissiolla on, asiakirjan käsittelyssä ja niin edelleen. Komissio tekee sen siis ulkosuudenhallinnonkin puolesta – yhtä lailla mm, maksatusviranomainen hoitaa rahoituspuolen, kun on kyse EU-Hon virkamatkojen asioista. Se tehdään siis myös sen päälle, mitä komission puolesta tehdään. Ja meillä on yksiköitä, jotka hoitavat tämän EUH puolesta – Tämä on palvelusopimus kahden tahon välillä siis. Komissio laskuttaa EU-holta tätä. EU on pitänyt tätä tehokkaampana tapana. Kiitos. Monsieur rapporteur. Esittelijä. Uh, J'ai simplement une question. Minulla on vain yksi kysymys. Onko komissio näitä maksuja kasvattanut sillä, ellei olisi voinut varautua asiaan, jos olisimme tienneet, että uusia äm, laajennuksia annettaisiin näihin missio palveluihin vai oletteko te siis laajentaneet tätä alaa? No, siis tämä liittyy vuoden 2016 talousarvion valmisteluun. Kun sitä valmistelliin, emme vielä tienneet tästä sopimuksesta. Ei tässä ulkosuudenhallinnon ähm, talousarvioosuutta ole kasvatettu, se on sama. Äh, nämä ähm, kulkulupakysymykset äh, ja rahoitus äh, ähm, e, emme me ole pyytäneet lisärahoitusta nyt ulkosuhdehallinnolle. hallinnolle emme ole sitä saaneet ja oletan, että siis äh, nämä kulut on tarkoitus äh, tällä toimella kattaa. Nämä ovat äh, ulkosuhdehallintoa vuonna 2016 koskevia kuluja. Ehkä pitäisi ottaa EU-hokin koko EU-talousarvio. Herra Mankka. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin olisi yksi kysymys. Näiden tietojen mukaan ilmeisesti on lisärahoitustarpeita, koska hankitaan toimistotarvikkeita. Eli laskuja on enemmän kuin on ennakoitu. Ilmeisesti tämä on se selitys, mutta minä kun haluaisin tietää, tuleeko laskuja sitten maksetaan enemmän. Mitä tässä oikeastaan tapahtunut? Onko niin, että ei ole ollut rahaa maksaa laskuja? Tuomioistuimesta vielä en saanut vastausta. Onko tässä vähennetty omien kääntäjien määrää ja sitten täytyy maksaa paljon enemmän kuin on ulkoisia palveluntarjoajia? Vai halutaanko palkata omia kääntäjiä lisää? On tullut lisää kustannuksia siitä, että on erotettu omia kääntäjiä. Oui, Monsieur Manka, merci pour votre... Je suis le directeur du budget. on kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä liittyy tuomioistuimen talousarvioon. Itse asiassa henkilöstöleikkausten myöntä mm, me emme tietenkään ole juristilingvistejä erottaneet, mutta me emme voineet tiettyjä poistuneita juristilingvisteja ähm, korvata, koska olemme joutuneet niitä vir- virkoja antamaan toisaalle. Ja tämä pakottaa toimielimen toimimaan uudella tavalla. Meillä on tietty käännöskapasiteetti, jonka voimme kattaa, kun juristilingvistien määrää on vähennetty, ja meillä on myöskin uusia mm, uusien virkojen luominen sen suhteen meillä on talousarvion rajoitteita käännös kysyntä kasvaa ja siksi meidän on ollut pakko tietty osa sivuvolyymista antaa ulkopuolisten käännettäväksi. Me olimme tottuneet, tai meillä oli noin 25 prosentin ulkoistamistaso, ja nyt tämä taso on kasvanut, ja me joudumme kasvattamaan freelance-kääntäjien osuutta käännöksissä vuonna 2005 näin tehtiin, jo me teimme lisäsiirron, joka oli 500 000 euroa tänä vuonna. Summa on suurempi, sillä käännöskysyntä nousee vielä enemmän, niin vuonna 2017 äh, freelance-käännösten äh, talousarvioosuus tulee olemaan arvion mukaan vielä korkeampi kuin tänä vuonna. Kiitos. No, 5 prosentin leikkausta kyllä kunnioitetaan, mutta onko tämä vähän silmäkääntö temppu oikeastaan, kun sitten joudutaan jossain tapauksessa kuitenkin käyttämään muita. Mutta varmasti herra Kajer palata tässä virastokeskustelun taas. No ei tämä ole millään tavalla merkki hyvästä varanhoidosta että vain jotain muodollisia seikkoja toteutetaan. Mihin tässä äly on kadonnut, voi kysyä. Esittelijä oli kysymys myös tästä vaarasta maineelle. Uh, oui, monsieur président. Euh, Kyllä, puheenjohtaja, kyseessä tämä on siis kysymys. Pyydetään, että vahvistetaan äm, oikeudellisia kuluja, että voisimme suojella toimielimiä niiden maineeseen kohdistuvilta vaaroilta. Haluaisin tietää, mitä tämä tarkoittaa. Miten me voimme ennakoiden päättää, että e, jotakin tällaisia hyökkäyksiä on tulossa? Tätä en lainkaan ymmärrä. Suojella toimielimiä niiden mm, maineeseen kohdistuvilta iskuilta. Tämä on mielestäni aika erikoista. Mm, niin. Kenen maineesta on kyse? Euh, se on ulkosuhdehallinnon siirto siis. He ovat itsenäisiä. Mutta rahaa, missä se raha sitten on peräisin? Ja se puetaan siirroksi, koska rahaa täytyy jostain saada. No niin, toisin sanoen palaan tähän perusteluun, joka täällä tuli esille – se liittyy perussääntöön. No, no. Les articles qui sont liés au statut, c'est le soutien juridique en ce qui concerne... Ei perussääntöön liittyvät oikeudelliset tuet 20, 32 äm, kohta. Tämä on aivan eri kohta, mistä minä puhun. Esittelee, lykätäänkö seuraavaan kokoukseen? Ah, monsieur le président, une question. Ei minä tee tästä nyt mitään äh, uskonnonomaista kysymystä, mutta halusin tätä, mitä tällainen ulkosuhdehallinnon maineeseen kohdistuva ri, riski oikein on. Tämä on asia, mutta mielestäni melkoisen merkillinen. Puheenjohtaja, minä voin luvata kyllä, että tällä viikolla lähetetään tietoja. Minulla ei ole vastausta nyt tässä. En pysty tässä ja nyt vastaamaan tuo mitä kirjallisesti. Ja puheenjohtaja jatkaa ilman mikrofonia. Pardon. Je suggère que nous le prononcions. Ehdotan, että otamme kantaa kahteen ensimmäiseen siirtoon. 2332 ja 36 parata myöhemmin. Sopiiko? Erinomaista. Tässä ei tarvita äänestystä, kun summat ovat mitkä ovat. Ja se on aika suhteellinen, jos ei kuka vastustakaan, niin nämä kaksi ensimmäistä siirtoa niin ei niitä voi pitää erillään. Eli seuraava kokouksen lykätään kaikki. Rova Holmeier, kiinteistöpolitiikka. Imält. Ja Malta. Kysymys, josta meillä on ollut tilaisuus jo keskustellakin. Kiitos puheenjohtaja. Ihan tiedoksi kollegoille lyhyesti. EASO ahan laajennetaan massiivisesti 2015 henkilöstö oli 149 ja vuonna 2018 heitä tulee olemaan 530 suunnilleen, eli aivan valtava lisäys. No tämä liittyy tietenkin tähän maahanmuuttoagendaan ja joka on johtanut sitten ja se on henkilöstötarpeen äh, lisääntymiseen, kun kerran toimivaltakin on lisääntynyt. Ja sitten tietenkin vielä henkilöstön äh, toiminnan koordinointi näissä vastaanottokeskuksissa. Sitten Vallettassa, Maltassahan äh, on äh, EASON äh, toimipaikka, eli keskustelut siitä, että EASO siirtyisi johonkin muualle, ovat täysin turhia. Neuvosto on päättänyt, että Vallettan satamassa on EASON toimipaikka. Niin, tässä on kolme tällaista blokkia, kokonaisuutta. 95 virkamiestä, 60 toimistoa, sitten vielä konferenssitiloja vuodesta 2015 myös tämä C-blokki 1415 neliömetriä, eli pienempi rakennus on saatu käyttöön. Siellä on lisätoimistoja ja myös tällainen seurantakeskus sekä henkilöstöruokala ja konferenssitiloja. Eli tällä hetkellä 4575 neliömetriä ja sulla käytössä kaiken kaikkiaan kokonaiskustannukset, rakennusten kokonaiskustannukset myöskin vuokrat, ylläpitohuolto ja niin edelleen 1,8 miljoonaa euroa. Ja tällä hetkellä 149, hetkinen, e, kyllähän tuo tas, hintataso on huomattavasti korkeampi, koska kun puhutaan Äh, itse asiassa kaikista viheralueista, joita myös on, niin nekin on laskettu mukaan ja kaikki mahdolliset sisäänkäynnit ja uloskäynnit ja niin edelleen. Valletta ei ole mitenkään edullinen äh, paikka paikka, varsinkin kun tuo satama-alue on täysin uudistettu ja kunnostettu. No nyt sitten vielä 5308 lisäneliötä, 250 virkamiestä on tarkoitus sinne majoittaa toimistojen määrä 150 lisäksi konferenssitiloja. EASO arvioi, että 4 metrin vuokra on 185 euroa, mutta todellinen Ähm, äh, hinta on kyllä noin 200 euroa, 195-205 äh, euroa. Tuo uusi rakennus, äh, sen kustannukset 1,67 miljoonaa euroa, kaikki kustannukset mukaan laskettuina siis kunnossapitosähköt ja muut. Eli, ja sitten kun tähän lisätään vielä pysäköintipaikat, tällä hetkellä on saatu 34 lisäpysäköintipaikkaa ja sen jälkeen kun tuo ja kun tuo rakennus nyt kuuluu Maltan hallitukselle, ja muistutan vielä tästä, niin nämä 34 pysäköintipaikkaa ovat tähän mennessä olleet ilmaiset. Ja kyllä mielestäni on aika uskomatonta, että 600 10 euroa vuodessa maksaisi, maksaisivat vielä pysäköintipaikatkin lisää hintaa, eli vielä lisää 51 000 euroa. Eli kaiken kaikkiaan, kaiken kaikkiaan 2,9 miljoonaa euroa vuodessa kaikki nämä kolme rakennusta. Eh, no, e, etuna tässä on se, että EASO on jo osittain muuttanut, eli muuttokustannuksia ei tule tähän päälle vielä. Ja ne, jotka kuvittelevat, että jotkut muut rakennukset eh, ja tilat olisivat halvempia, niin eivät sitä kyllä ole, kun muuttokustannukset ja ja erilaiset kunnostustoimenpiteet ja muutostoimenpiteet tulisi toteuttaa, niin ei se sen halvemmaksi tulisi. Lisäksi Maltan hallitus ei vaadi, ei vaadi indeksointia, kustannukset siis eivät tule nousemaan vuosien mittaan. Tuo sijainti on hyvä ja rakennukset on oikeastaan alun perinkin äh, rakennettu sitä silmällä pitäen, että EASOn käyttöön ne tulevat, joten ne ovat soveliaat EASOlle. Ehdottaisin, että annamme hyväksyntämme ja mm, ainut huomio ehkä, jonka esittäisin, ovat todella nuo pysäköintipaikat, että niistäkin sitten vielä lypsetään rahaa suoraan sanottuna. Eihän se nyt suuri summa ole, mutta ehdottaisin, että annamme hyväksyntämme koska ei tässä nyt mitään sen dramaattisempaa ole. Ja ensi kerralla toivoisin tosiaan, että kun saamme ennakkotietoja, saisimme oikeat numerotiedot. Olisimme voineet hyväksyä tämän jo viime kokouksessa, mutta meille oli toimitettu väärää numerotietoa. Näin ei virastossa tulisi käydä. Pyytäisin komissiotakin nyt vielä muistuttamaan virastoja siitä. No ymmärrän, että Jasolla on kyllä kädet täynnä työtä, mutta ehkäpä komissio voisi muistuttaa Äh, virastoja siitä, että me tarvitsemme täällä oikeita numerotietoja, tietoja ja ehkäpä komissio voisi auttaa virastoja tässä työssä, kun niillä kädet on täynnä, ovat täynnä työtä muutenkin. Ymmärrän, että EASolla on siellä Kreikassa ja Italiassa sen verran muutakin ajateltavaa kuin nämä rakennukset mutta jos hintaero on kuitenkin 300 000 euroa vuodessa, Mm, että sen verran väärää tietoa saatiin, niin ehkäpä komissio voisi olla virastoille avuksi tällaisissa tapauksissa, että saadaan meille aina uudet tiedot. Mutta minä siis hyväksyisin tämän ehdotuksen. Kyllä EASOlla on todella, todella valtava homma edessä. Kiitos. Toisin sanoen, ette halua lykättäväksi päätöstä vai halusitte lisätietoja, joita vielä ole, esitätte, että voitaisiin nyt siis jo äänestää. Ovatko muut samaa mieltä? Eli äänestämme. Puolesta. Kiitos. Vastaan. Ei yhtään. Eli päätös on tehty. Pyydämme, että EASO-komission avustuksilla kertoo pysäköintikuluista. No niin, kyllä se on nyt vain siitä, että ehkä päähallitus saadaan tässä vielä liikkeelle, mutta jos ei, niin ei tämä mikään kynnyskysymys ole. Kirjalliset tiedot riittävät, ei tässä nyt sen kummempaa. Minua vain hiukan tämä ärsyttää, vähän vaan. Toden totta. Esitämme vastalauseemme kirjeitse ja esitämme tämän pyynnön. Vielä tämä meillä on loppu, koska muissa asioissa – Yleisesittelijämme haluaisi esittää kysymyksen komissiolle liittyen 18 miljoonan autonomisen siirtoon. Virma autonome. Kyseessä riippumattomat siirrot, jotka jäävät hiukan ähm, tämän valiokunnan työn sivuun. Tämä on täysin äh, laillista, mutta jos äh, harkiten käytetään tätä mahdollisuutta, äh, se voi jopa suoda se jopa tuoda vähemmän avoimuutta ja komissiolla saattaa olla jonkinlainen kiusaus tuoda nyt sisään ikkunoissa tavaraa, jota ovista ei saa tuotua sisään. Eli tämä äm, 18 000 euroa siirto naapurustovälineeseen, anteeksi naapurustovälineestä liittymistä valmistelemaan välineeseen ja pakolaisapuun Turkkiin tietenkin voidaan sanoa. Komissio voi sanoa, että meitä, meille on tiedotettu asiasta ja että tämä naapurustoväline nyt tulee auttamaan pakolaisten tilannetta, mutta koskaan se ei ole kertonut meille mitään summista ja koskaan kertonut, että tämä olisi siirto, riippumaton siirto. Uskon, että kunnollinen tapa hoitaa asiat on tehdä niistä legitiimejä. Tämä onnistuu parlamentti mukaan ottamalla. Tämä riippumaton siirto on mahdollinen niiden tarkistusten ansiosta, joita me olemme tehneet äh, sovittelussa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ne riippumattomat äh, siirrot saattavat äh, jopa nyt parlamentin kantaa uhata ja sopimusta, en, en sano, että näin tapahtuu, mutta siis tämä on mahdollisuus. Tämä 18 18 miljoonaa sen suhteen haluaisimme tietää, mikä on nyt Turkin, äh, Turkissa pakolaisille luotavien fasiliteettien tilanne ja sitten tämän lisäksi halusimme tietää, onko teillä suunnitteilla muita riippumattomia merkittäviä siirtoja, jotka saat, joita voisimme pakolaiskriisin vuoksi odottaa tapahtuvaksi piakkoin. Herra Pressa. No, Kiitos puheenjohtaja. Olen vähän hämmentynyt. Haluaisin muistuttaa nimittäin, että talousarvio sovittelussa – tämän vuoden osalta viime vuoden marraskuussa komissio kyllä selvästi toi esille, silloin neuvoteltiin tietysti turkkivälineestä, että olisi tulossa tarvetta löytää varoja. Siis kaiken kaikkiaan piti saada puoli miljardia kasaan välinettä varten. Silloin tuotiin selvästi esille, että osa lisätyistä summista naapurusvälineistä käytettäisiinkin Turkin pakolaisvälineeseen. 10. joulukuuta puolestaan viime vuonna täällä valikunnassa komissio antoi myös taulukon, jossa osoitettiin rahoituksen jakautuminen Tämä 500 miljoonan osalta, mitä me esitimme siis rahoittaaksemme tämän Euroopan unionin talousarviosta, ja minä voin kyllä jälkikäteen vielä toimittaa tämän myös diat. Ja siellä nähtiin nämä 18 miljoonaa naapuruusvälineestä otettuina ja 37 miljoonaa, joka tulee liittymistä valmistelevasta välineestä. Mutta komissio onkin tehnyt niin, että Käytännössä tämä on tehty mahdolliseksi, jotta se voidaan käyttää pakolaisten hyväksi Turkissa. Ja naapuruspolitiikasta sitä ei voitu ottaa ja siksi liittymistä valmistelun välinen kautta kierrätettiin. Ja meidän käsityksemme on ollut, että olemme olleet alusta lukien olleet ihan avoimia – niin että naapuruusvälinekin jotenkin osallistuisi siihen, että voidaan ainakin osa rahoituksesta löytää pakolaisvälineeseen Turkia varten. Ja se selvästi osoitettiin silloin, että se tulisi naapuruusvälineestä. Tämä itsenäinen siirto, joka on alle 10 prosentin, joka on 26 artiklassa määrätty varannut asetuksessa, on mennyt kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Ja ei tässä ole mitään haluta peitellä yhtään mitään, vaan päinvastoin kaikki on avoimesti todettu jo viime vuonna. Kirjaan toki ylös tämän. Ja jos muita tapauksia ehkä tulee vastaan. Ja sitten vielä tämä toinen kysymys, onko tulossa muita siirtoja? No ei nyt tällä haavaa. Mutta kasaan pitää saada 500 miljoonaa tämän vuoden talousarviosta ja sen kaikki on nyt hoidettu. Me onnistumme sen toteuttamaan. Naapuruspolitiikasta ei enää tule siirtoja, kiitos. Oui, je dis pas que ce n'est pas... En minä sano, etteikö tämä ole laillista. Kyllä tämä on aivan ehdottomasti laillista. Ja sanoin myöskin, että meille kerrottiin asiasta, mutta meille ei kerrottu, että tämä olisi äm, riippumaton siirto. Niiden yhteydessä asetuksen mukaan 10 prosenttia maksimissaan voidaan käyttää, mutta nykyisin voimme tehdä 9 prosentin riippumattoman siirron ja kuukauden kuluttua taas 9 prosenttia ja sitten taas 9 prosenttia kuukautta myöhemmin. Voidaanko tätä jakaa vai eikö? Tämähän johtaisi keino on välttää budjettivallan käyttäjän päätös. Minun kantani on se, että parlamentti pitää ottaa mukaan mahdollisimman paljon kaikkiin siirtoja koskeviin päätöksiin ja meidän pitäisi välttää tällaisia riippumattomia siirtoja, jos se vain mahdollista. No niin, sitä paitsi muistaakseni varapuheenjohtaja Georgieva tämä lupasikin herra ja Varmasti tieto on ollut saatavilla. Toinenkin kohta vielä, jonka halusin ottaa esille. Nimittäin kysyisin komissiolta täsmennyksiä liittyen tiedonantoon 7. kesäkuuta, että uudet naapuruspuitteet luotaisiin kolmansia maita varten Euroopan muuttoliikeagendan yhteydessä. Herra Timmermans täysistunnossa ilmoitti alustavasti 8 miljardia kolmansille maille, mutta mitäpä sitten 3 miljardia, 6 miljardia erityisrahastoi Lontoon konferenssin ö, lupaukset yli 2 miljardia, sitten muut 1 miljardi, 4,4 miljardia apuna prioriteettimaille. Voisiko komissio kertoa tarkemmin näiden summien jakautumisesta, mikä väline, missä ajassa toimenpiteet toteutetaan, mitä päällekkäisyyttä tässä ehkä on. Vielä toinen kysymys. Edellyttääkö tämä 8 miljardia uutta rahaa vai onko kyseessä vain siitä, että yhdistetään jo huomioituja summia, joista on jo ilmoitettu muutenkin. Samassa rytäkässä komissio ehkä voisi meille sanoa myös, mikä on Afrikan ulkoisen investisuunnitelman kohtalo. Mogherini jotain esiriivittaavaa viime viikolla lausui, että Euroopassa tulisi 3,1 miljardia mitä komissio voisi tästä kertoa jo nyt budjettivaliokunnalle? Onko tulossa lainsäädäntöehdotus? Jos, milloin ja minkä muotoinen? Tässäpä aihetta välitarkasteluunkin, herra Olbricht ja Rova Tomaa. Miten tämä investointisuunnitelma su- sukeutuu ensi vuoden talousarviomenettelyyn? koska sitä ollaan valmistelemassa myös ja MRKtakin ollaan tarkastamassa. Herra Fesa, onko teillä jotain sanottavaa asian valaisemiseksi? Monsieur le Président, Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä pyrin vastaamaan ähm, kysymyksiinne. Eli liittyen tähän lähestulkoon kahdeksaan miljardin, joka mainitsin, mainittiin äm, kumppanuussopimukseen liittyvässä tiedonannossa koskien Afrikan ä, äh, maita ja naapurustoaluetta. Summa itse asiassa kattaa rahoituksen, joka tulee kehitysrahastosta, Euroopan kehitysrahastosta, Euroopan unionin talousarviosta, eri rahastojen kautta – ja tämän lisäksi mukana ovat ne rahoituslupaukset, joita Lontoon konferenssissa tehtiin, ja makrotalouden rahoitus tästä yhteensä. Saamme lähestulkoon 8 miljardia tulevalle kaudelle, joka on siis kahdeksan vuotta, ja kyseessä on myöskin siirtoja me odotamme, että jäsenmaat äh, maksavat äh, rahastoon yhtä paljon kuin Euroopan unionin talousarviosta ja kehitysrahastosta rahoitusta saadaan. Tämä koskee siis näitä kahdeksaa miljardia. Sitten mitä tulee tarveprofiiliin, jota me tarvitsemme äh, tähän väliaikaiseen toimeen, tämä liittyy luonnollisesti kumppanuussopimusten toteutumisen nopeuteen, niiden sopimusten, joita on tässä tiedonannossa määriteltyjen kumppanuusmaiden kanssa tehty. Ja tässä yhteydessä meillä on sekä muotoinen väline kyseessä, meillä voi olla tukia tai lainoja välineessä. Sitten liittyen investointeihin, syyskuuhun mennessä komissio tulee antamaan tarkemmat ehdotukset tarkoituksena tässä on luoda mahdollisuus tuoda lisätoimijoita mukaan ja luoda olosuhteet yksityisille investoijille päästä mukaan julkisen tuen lisäksi Afrikan maissa tehtäviin toimiin naapurustoalueella, jotta voisi myös suoraan puuttua niihin syihin, joiden vuoksi ihmiset lähtevät maistaan ja pyrkivät Eurooppaan. Tämä on ajatuksena luonnollisesti rahoitus lähteillä eurooppalaisella rahoituksella on roolissa täytettävänä ja jäsenmailla on myöskin kahdenvälinen tukiroolinsa täytettävänä. Tässä yhteydessä myöskin kehitysyhteistyötä harjoittavat virastot ja eri rahoituslaitokset, kehitysrahoituslaitokset, jotka ovat kansainvälisiä tai kansallisia, ovat myöskin tärkeässä roolissa. Meillä on siis tulossa ehdotuksia ja tarkoituksena on kaikki nämä elementit tulevaan ehdotukseen mukaan. Sitten liittyen lainsäädännöllisiin aloitteisiin, jotka liittyvät erityisesti siihen, että luomme investointifoorumin näiden ajatusten mukaisesti. Tähän liittyen minulla ei vielä ole kylliksi tietoa, että voisin kommentoida asiaa tämän tarkemmin. Kiitoksia. Kiitos kaikista näistä täsmennyksistä. Mutta ehkä mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, kahdeksan miljardia, josta herra Timmermans puhui. Me olemme lähettäneet kirjallista aineistoa ja siitä nähdään varsin hyvin, miten se rakentuu niin, että päästään kahdeksan miljardiin. Voisitteko aikataulussa jotain sanoa? Miten ne jakautuvat vuodesta toiseen? Kiitos jo etukäteen näistäkin täsmennyksistä. Euh, Onko jotain muuta kysyttävää muissa asioissa? Ei taida olla. Näin voimme päättää. Ja kiitos kaikille osallistumisesta. Kokous päättyy.